Colleagues, um, if you don't mind, I'm going to make a, a start um, on time this morning because... No niin, meidän pitäisi varmaankin aloitella, sillä vieraillammekin on aikataulu. Heidän täytyy päästä lähtemään aikataulun mukaisesti, joten yritetäänpäs aloitella. Kiitokset niille, jotka ovat päässeet tänne heti alusta mukaan. Niin tänään keskustelemme sisäisen turvallisuuden strategiasta ja siirtykäämme suoraan käsittelemään esityslistan ensimmäistä kohtaa. eli sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän komitean toimia laivavalvontayhteistyön osalta. Me kuulemme tänään KOSI-ryhmän puheenjohtajan Piante Doosin puheenvuoron. Lisäksi Europolin johtaja Wainwright tulee täällä esittelemään asiansa. Me olemme näistä asioista keskustelleet tietenkin hyvinkin tiiviisti Tätä on pidetty tärkeänä asiana ja uskoakseni on hyvä, että ennen kuin suullista kysymystä lähdetään käsittelemään täällä, niin onkin paikallaan kuulla näistä monista toimista ja toimenpiteistä, joita kentällä on käytetty sisäisen turvallisuuden tilanteen parantamiseksi. Me kuulemme nyt pysyvän komitean puheenjohtajan Piantodorsisin puheenvuoron. KOSIS perustettiin 71 artiklan mukaisesti neuvostoissa tarkoituksena varmistaa, että operatiivinen yhteistyö sisäisen turvallisuuden alalla vahvistuu entisestään unionin alueella. Ja saan muistuttaa kaikkia siitä, että tarkoituksena on perustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten työn koordinointia ja mitä tulee parlamentin rooliin tässä tehtävässä, niin meidän sekä kansallisten parlamenttien on tarkoitus saada tietoa kosin toiminnan edistymisestä. Lisäksi tulemme kuulemaan Europolin johtajan Rob Wainwrightin puheenvuoron. Hän kertoo meille konkreettisen operatiivisen yhteistyöhankkeen tuloksista eli operaatio Arkimedeksen toteutuksesta. Tämä on kaikkien aikojen laajin operaatio. Mutta näin alkuun puheenjohtaja Pian Tedosin puheenvuoroon. Olkaapa hyvä. Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli parlament. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja, hyvät Libe valiokunnan jäsenet. Ensin haluan kiittää teitä kutsusta tähän kuulemiseen täällä Euroopan parlamentissa. No, minuthan tässä puheenjohtaja jo esittelikin. Nimeni on siis Matteo Piantedosi. Olen sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän komitean KOSin puheenjohtaja. Minä koordinoin tässä työssäni todella toimia ja erityisesti haluan kiittää teitä siitä, että minulla on nyt kunnia valiokunnassa puhua myös muiden jäsenvaltioiden edustajille. Vuonna 2010 siis pysyvä komitea KOSI perustettiin ja tehtävänä on huolehtia operatiivisen yhteistyön parantamisesta jäsenvaltioiden sekä Euroopan unionin toimielinten välillä. Ja haluaisin muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 71 artikla on oikeusperustana, samoin neuvoston päätös 131. Meillä on ihan oma agenda, joka jatkuvasti sopeutuu muuttuvaan, muuttuviin uhkakuviin, joita sisäisen turvallisuuden kohdistuu. Ja KOSI on siis se komitea, jossa sisäisestä turvallisuudesta jäsenvaltioissa vastaavat tahot kokoontuvat määrittelemään uhkakuvia ja suunnittelemaan toimia näiden uhkien poistamiseksi tämän poliittisen toimikauden puitteissa. Näin parannetaan operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä sekä kaikkien niiden EU-virastojen välillä, jotka, joiden tehtäviin kuuluu, kuuluvat nämä sisäisen turvallisuuden kysymykset. Samoin sisäisen turvallisuuden ja ulkoisten toimien välinen suhde saa vahvistusta ja sisäisen turvallisuuden tilannetta arvioidaan. Perustamisestaan alkaen KOSI yhdessä komission kanssa ja muiden virastojen kanssa on yhteistyössä luonut koordinointi, toteuttamis- ja suunnittelumekanismeja niin, että Euroopan tasolla, operatiivisella tasolla voidaan torjua kaikkein pahimpia sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia. Ja jäsenvaltioiden toimien tulee olla hyvin koordinoituja EU-toimien kanssa. Sopimuksessa todetaan, että KOSI-komitea tiedottaa toimistaan Euroopan parlamentille. Kolmas kertomus on nyt tammi heinäkuun toimien kolmen puheenjohtajakauden aikana kuvailu. Ja unionin eri virastojen toimia ja myös sitten jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten toimia koordinoidaan tämän yhteistyön kautta ja tämä niin kutsuttu policy cycle, eli monivuotinen, monialainen koordinointi on tässä taustalla. Ministerineuvostohan huolehtii tästä koordinaatiosta. Ja nyt olemme kehittelemässä 2014 17 nelivuotiskauden toimia, joihin kuuluu myös Arkimedessä operaatio, lainvalvontaoperaatio, joka on aivan ennennäkemätön ja kohdistuu todella järjestäytyneeseen vakavaan rikollisuuteen. Herra Wainwright puhuu Arkimedesistä aivan kohta lisää. Minä taas puhun niistä kysymyksistä, jotka tähän nelivuotiskauteen liittyvät jotka sisältyvät myös kertomuksemme Euroopan parlamentille. Ja pyrin nyt kertomaan teille näistä uutuuksista, joita Italian puheenjohtaja kaudella on tulossa. Niin kuin totesin, tämä yhteistyö on operatiivista tässä todella pyritään vastaamaan uusiin uhkiin, joita sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu, ja tietenkin sitten erityiset vastaukset näihin uhkiin. Viime kesäkuussa esimerkiksi ministerineuvosto hyväksyi asiakirjan kosin tulevaisuudesta tunnistaen pääasialliset haasteet ja sen, miten näihin haasteisiin voidaan vastata. Ennen kaikkea terrorismi, joka on sosiaalinen ja rikollinen ilmiö ja jota voimme torjua tukemalla neuvoston erityistä työryhmää, joka nyt on perustettu näiden ulkomaisten taistelijoiden kysymyksen ratkaisemiseksi. Samoin voimme nopeuttaa koordinointia ja vastauksiamme liittyen esimerkiksi radikalisoitumiseen, ja vahvistamalla suhteita johtavien turvallisuus- sekä puolustusviranomaisten välillä. Sitten todella yhteistyö eri virastojen kanssa. Virastojahan on koko joukko virastoja, jotka siis käsittelevät sisäisen turvallisuuden ulottuvuutta kukin tavallaan. Tässä on todella siis erilaisia pelaajia mukana niin toimielintasolla kuin sitten jäsenvaltioissakin. Kosin tehtävä on valvoa tätä yhteistyötä ja varmistaa ennen kaikkea se, että tietojen vaihtovirastojen välillä sujuu hyvin. Ja tämä kaikki tietenkin kunnioittaen olennaisia tietosuojamääräyksiä. Sitten meillä on todella tämä yhteistyö yhteistyö sisäisen ja ulko- ulkoisen turvallisuuden välillä. Tämä on ehdoton prioriteetti Italian puheenjohtajakaudella. Kun ajatellaan unionin sisäistä turvallisuutta, se nyt on perusoikeuksiin ja vapauksiin liittyvä kysymys. Liittyy myös talous, taloudelliseen turvallisuuteen, sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden politiikkaa ohjaavat äh, aivan identtiset äh, periaatteet kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka toimet äh, jäsenvaltioissa voivat olla erilaisia. Tässä on hyvin merkittävä perustavanlaatuinen suhde meidän ja komission välillä, koska komissio kehittelee toimia ulkoisen ulottuvuuden suhteen, jossa, jossa turvallisuus on äärimmäisen keskeinen asia, kuten vaikkapa naapuruus, politiikka ja laajentumispolitiikka. On myös keskeistä, että ulkosuhdehallinnon kanssa sekä mm, todella siis sen ja sisäisen turvallisuuden komitean välillä yhteistyö sujuu hyvin. Pääasialliset uhat, jotka unionin turvallisuuteen kohdistuvat, kehittyvät mm, useimmiten unionin ulkopuolella ja usein epävakailla alueilla, jopa sota-alueilla. Mm, tässä esimerkiksi ihmissalakuljetus ja muut äärimmäisen vakavat kansainväliset rikokset usein syntyvät, kuten vaikkapa heroinin tai aseiden salakuljetus ihmissalakuljetuksen rinnalla. Meillä on todella siis globaaleja haasteita, joihin meidän on tarjottava globaaleja eikä alakohtaisia vastauksia. Tästä syystä on keskeisen tärkeää koordinoida yhteisiä toimiamme EUn sisällä sekä tietenkin myös sen ulkopuolella. Ja tietyt erityistoimet, joita puheenjohtaja kaudella on ajettu, ovat esimerkiksi yhteistyö Interpolin kanssa. Interpolhan on todellinen maailmanlaajuinen johtaja, johtava taho kansainvälisessä poliisiyhteistyössä. Ja lokakuinen ministerineuvosto eh, hyväksyi KOSin ehdotuksen siitä, että eh, Interpolin tietopankki olisi paremmin käytettävissä EUn ulkorajavalvonnassa – ja näin muun muassa Europol ja Frontex saisivat lisävahvistusta työlleen. Tänään turvallisuuspoliittisessa komiteassa tullaan keskustelemaan suurlähettilästasolla. Joudun itse asiassa poistumaan kello kymmeneksi tuohon kokoukseen sen toiseksi puheenjohtajaksi. Ja KOSI tekee yhteistyötä komission sekä laajentumispolitiikkaan kuuluvien maiden kanssa. Eilen komiteassa juuri keskustelimme komission edistyskertomuksesta Länsi-Balkanin maiden suhteen. Tähän liittyy ongelma asioita, jotka liittyvät kansainväliseen poliisiyhteistyöhön näiden maiden kanssa yritämme löytää yhteistyömuotoja, jotta pystymme toimimaan näissä kriittisissä asioissa. Sitten toinen kriittinen toimi on se, miten määritellään toimintatapa ja työskentelytapa. COSI on työkomitea EU:ssa. Siellä tehdään teknistä työtä ja siksi siellä on tiettyjä operatiivisia velvollisuuksia, jotta pystytään antamaan tehokkaita vastauksia. Tästä syystä komiteassa on jatkuvasti kiinnitetty huomiota työntekotapaan, jonka avulla voidaan saada aika nopeita ja tehokkaita vastauksia. Sitten viimeinen kohta, josta haluaisin puhua arvoisille parlamentin jäsenille, on KOSin rooli, kun laaditaan uutta turvallisuusstrategiaa EUn sisäisesti. Kuten on sovittu neuvostossa viime kesäkuussa, sisäisen turvallisuuden komitea joutuu yhä enemmän miettimään viite kohtia ministerineuvostossa koskien asioita, jotka ovat operatiivisia ja jotka liittyvät sisäiseen turvallisuuteen ja poliisiyhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä. Tästä syystä Italian puheenjohtajakaudella on koordinoitu toimintaa eri ryhmien ja komiteoiden välillä neuvostossa, jotta saadaan aikaan neuvoston päätelmät uudesta sisäisen turvallisuuden strategiasta. Kuten tiedätte, kesäkuussa todettiin, että on tarve laatia uusi strategia koskien sisäistä strategiaa – ja parlamentti, neuvosto ja komissio hoitavat tätä asiaa. Neuvoston panos tässä arkaluontoisessa prosessissa on johtanut päätelmiin, jotka eilen hyvin pitkälti hyväksyttiin ja joka sitten siirtyy ministerineuvostoon joulukuussa. Puheenjohtajavaltio Italia, joka on laatinut alkuperäisen luonnoksen päätelmistä ja joka on koordinoinut neuvotteluita, on ottanut esiin tiettyjä perusperiaatteita. Ensinnäkin me tarvitsemme poliittisen asiakirjan, joka on suhteellisen lyhyt ja joka on strateginen ja jossa puhutaan periaatteista ja tärkeimmistä kysymyksistä. Me emme halua luoda mitään rikosluetteloa, vaan haluamme luoda työskentelytavan sen suhteen, miten voidaan havaita eri rikollisia toimintoja joihin aiomme keskittyä. Toinen perusperiaate on rakenne, jota on ehdotettu uudeksi strategiaksi eli ennen kaikkea me haluamme havaita haasteita ja uhkia juuri tämän poliittisen syklin kautta. Ja sitten meidän pitää saada aikaan poikkitieteellinen lähestymistapa ilmiöihin, joka pohjautuu ennakoimiseen ja ennaltaehkäisyyn meidän täytyy vaihtaa tietoja, meidän tulee käyttää uutta teknologiaa ja meidän täytyy kehittää yhteistyötä tutkimuksen alalla. Tämä on meille erittäin tärkeä aihe tulevaisuudessa. Tutkimusten ja prosessien koordinointi Europolilla ja Eurojustilla on tässä keskeinen rooli. Ja meidän pitää koordinoida muita strategioita, meristrategia, huumestrategia, kyberrikollisuus, terrorismi – ja meidän pitää vielä vahvistaa ja panna täytäntöön lainsäädännölliset puitteet, jotka ovat jo olemassa sen sijaan, että luodaan uusia välineitä. Sitten toinen asia, joka liittyy tähän ehdotettuun rakenteeseen. Meidän täytyy ottaa esille periaatteet, jotka on mainittu liittyen sisäiseen turvallisuuteen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Paljon on korostettu yhteistyötä myöskin operatiivisella tasolla kolmansien maiden kanssa ja erityisesti niiden maiden kanssa, joissa, joista tulevat ja joiden kautta kulkevat nämä uhat. Tämä koskee hyvin pitkälti maahanmuuttokysymyksiä, mutta myös muita. Ja on korostettu, että me tarvitsemme johdonmukaisuutta kaiken politiikan osalta EU:ssa, kun puhutaan turvallisuudesta on puhuttu siitä, että tarvitaan parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden suurlähetystöjen välillä, EUn delegaatioiden välillä ja eri tahojen kanssa, kuten sanoin, esimerkiksi poliisin kanssa. Ja lopuksi asiakirjassa on kiinnitetty erityistä huomiota perusoikeuksiin, sisäisen turvallisuuden strategia vaikuttaa johtaa siihen, että voimme luoda ilmapiirin, jossa suojellaan kansalaisia ja kunnioitetaan kansalaisten oikeuksia. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja meidän täytyy saada myöskin sosiaalista kohesiota aikaan. Ja juuri tällä saralla puheenjohtajavaltio Italia on ehdottanut suurempaa tukea perusoikeusvirastolle. Nyt ensimmäistä kertaa monissa kokouksissa minä olen kutsunut heidät mukaan työhömme. Ja tämä johtuu siitä, että meidän mielestämme meidän pitää jatkuvasti löytää tasapaino oikeuksien ja turvallisuuden välillä, ja meidän täytyy muistaa, miten nämä kaksi asiaa määritellään. Me katsomme, että tämänhetkiset haasteet, jotka liittyvät kansalaisten turvallisuuteen, liittyvät juuri siihen, että vahvistamme heidän oikeuksiaan. Ja sehän on tulosta arvoista, jotka ovat Euroopan unionin perusta. Meillä on tällaisia tavoitteita ja toivoisin, että toimintamme, josta juuri puhuin, pystyy olemaan sellainen, jota tämäkin valiokunta tukee. Ja nyt olen sitten valmis vastaamaan kysymyksiin ja lisäselvityksiin. Kiitos. Paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Alustuksesta kävi selkeästi ilmi, että meidän täytyy vielä seikkaperäisemmin käsitellä tätä Kosin työtä. Tästä on kulunut edellistä tapaamistamme vuoden verran, joten en nyt halua ennakoida sitä, mitä täällä tullaan sanomaan alustukseen liittyen ja tulevaan Winrodin alustuksen liittyen, mutta on tietenkin selvää, että jatkossa meidän täytyy katsoa näitä operatiivisia kysymyksiä ja silloin voitte yksityiskohtaisemmin kertoa näistä salatuskuljetuskysymyksistä muista. Mutta on hienoa, että tulitte tänne esittämään kuitenkin tällaisen alustavan esityksen. Seuraavaksi kuulemme Rob Wainwrightin puheenvuoron. Hän voisi kertoa monista asioista, mutta hän tulee keskittymään operaatio Arkimedekseen, joka on kaikkien aikojen suurin koordinoitu toimenpide järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa toiminnassa. Olepa hyvä, Rob. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset kollega Piantotsiosi. Arvon kollegat, tämä on lyhyt esitys operaatio Archimedeksen liittyen, eli kerromme siitä, miten tämä eurooppalainen toimintapoliittinen sykli käytännössä toimii. Alkuun operaatioon liittyvä lyhyt videopätkä. With no sound. As you know, we are highly technically proficient. Tiedätte, että me olemme kyllä teknisesti päteviä, kuten järjestön puheenjohtaja on osoittanut. No. Saanen hiukan kertoa siitä, miten ammattimaisesti tämä toteutettiin. Kuten sanot, niin osoitimme täten, miten tämä toimintapoliittinen järjestelmä toimii. Kaikki koordinoitiin päämajasta Haagista ihan joku viikko takaperin. Tähän osallistui yli 25 000 lainvalvontaviranomaista 23 maasta Euroopan unionista ja muista unionin alueen ulkopuolistakin maista. Kyse oli koordinoidusta toimenpiteistä, ja tähän liittyy yli 300 linkitettyä toimenpidettä 260 kaupungissa, kylässä, lentokentillä, rajan ylityspaikoilla ja muualla, kautta Euroopan ja muuallakin. Tämä on suurin järjestäytyneen rikollisuuden vastainen toimintaa tempaus kautta aikain ja tarkoituksena on saada aikaiseksi yhteistyövoimin tuloksia taisteltaessa kansalaisia yhteiskuntaa uhkaavia toimijoita vastaan. Euroopan laajuisesti pystyimme kitkemään erinäisiä toimenpite- rikollisia toimenpiteitä, muun muassa tuhansien ihmisten lait laittomista maahanmuuton helpottavista toimista vastaavista henkilöistä. Heidät saatiin pidätettyä. Ja päämajassa koordinointikeskus oli, siellä siis koordinoitiin nämä toimit. Tänä aikana 1500 tietopyyntöä käsiteltiin tähän operaatioon liittyen. Tuloksia vielä käsitellään, mutta tässä vaiheessa voidaan jo todeta, että tämä reilun viikon aikana saatiin 1146 rikollisista epäiltyä, pidätettyä 600 kiloa kokaiinia, 200 kiloa heroinia ja lähes kaksi tonnia kannabista saatiin takavarikoitua. tuliaseita ja panoksia saatiin takavairikoitua ja monia laittomia maahanmuuttajia saatiin pidätettyä lisäksi yli 20 arvokasta ajoneuvoa saatiin takavarikoitua. Eli kaikki jäsenvaltiot Euroopan unionista osallistuivat tähän sekä Europolin operatiivisia yhteistyökumppaneita, Australia, Kolumbia, Norjan, Serbia, Interpol, myöskin Sveitsi ja Yhdysvallat. Kaikilla oli keskeinen rooli, kuten erityisesti Eurojustilla ja Frontexilla. Impact tavoitteet, joista Kosin puheenjohtaja jo täällä vai mainitsikin, niin huomioitin tässä toiminnassa ja haluaisin kiittää kaikkia niitä kansallisia virkamiehiä, jotka osallistuivat tähän toimintaan. Heidän ansiosta nämä tulokset saatiin aikaisiksi ja, ja kiitokset myöskin monille sadoille Europolin työntekijöille. Näin saimme yksissä tuumin hyviä tuloksia aikaiseksi. Nyt voidaan sanoa, että Euroopan toimintapoliittinen sykli ja Impact osoittivat voimansa. Kun tätä järjestelmää lähdettiin suunnittelemaan ja hyväksymään Belgian PJ-kauden aikana ja silloin kun lähdettiin täytäntöönpanosta Kosin johdolla sopimaan, niin me lähdimme liikkeelle kahdesta tärkeästä seikasta. Ensinnäkin yhteistyötä haluttiin vahvistaa keskeiden toimijoiden välillä Euroopan unionissa, jotta lainvalvonta toimisi paremmin. Ja siis lisäksi kyse oli tästä strategisesta tavoitteen asettelusta, josta haluttiin päästä käytännön tuloksiin. Eli konkreettisia tuloksia haluttiin saada aikaiseksi, jotta kansalaisten turvallisuuden tila paranisi. Arkimedes-ohjelma ja tämä ennennäkemätön, ennennäkemättömän laaja lähestymistapa on osoittanut, että me olemme kyenneet vastaamaan näihin kahteen tavoitteeseen. Tietenkin tähän liittyy myöskin ongelmia, haasteellisia tehtäviä. Kaikki ei toiminut suunnitelmien mukaisesti, mutta me halusimme selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia kansainvälisellä yhteistyöllä on käytännön tasolla silloin, kun lähdetään koordinoidusti toimimaan pidemmällä aikavälillä monien jäsenvaltioiden toimesta monilla yksittäisillä toiminta-alalla ja katsoa, että miten jatkossa vastavalaisia operaatioita voitaisiin toteuttaa. Eli Archimedes ja vastavalaisia projekteja toteutetaan Euroopan laajuisesti ja nämä ovat osoittaneet, että näistä on todellakin hyötyä ja että kansainvälisesti todellakin voidaan tehdä johdonmukaisesti tuloksellista yhteistyötä. Eli aika nopeasti on päästy hyvinkin pitkälle. Tämä toimintapoliittinen sykli on aloitteen tasolla, mutta kuitenkin se tuottaa jo tuloksia. Ja Europol on oikeastaan keskeinen koordinointikeskus silloin, kun puhutaan lainvalvontaviranomaisten kansainvälisestä yhteistyöstä. Ja samalla on otettu mukaan näihin hankkeisiin myöskin kansainväliset kumppanimme, kuten Yhdysvallat. Eli Haagissa on kehitetty tällainen keskus ja näitä tuloksia on saatu aikaiseksi juuri tekemällä tiivistä yhteistyötä kans- kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Oikein paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia Rob tästä lyhyestä alustuksesta. Nyt meillä jää aikaa sitten varsinaiseen keskusteluun. Aloitetaanpas puheenvuorot kollega Kirkhopin puheenvuorolla. Olkapas hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää molempia puhujia oikein mielenkiintoisista kuvauksista ja analyyseistä. Lyhyet huomioni keskittäisin nyt herra Wainwrightin puheenvuoroon Arkkimedeksestä. Aika mielenkiintoinen ajatus todella saattaa yhteen nämä eri organisaatiot, niin kuin Wainwright totesi, ja mielestäni tämä oli oikein hyvä asia. Halusin kuulla häneltä tästä lisäarvosta sen suhteen, että kaikki nämä organisaatiot tekevät yhteistyötä yhdessä operaatiossa, sillä tämänkaltainen hyvin monimutkainen yhteistyökuvio varmaankin usein on varassa juuri joutua tilanteeseen, jossa koordinaatio ei ihan toimi. Miten tämä toimi? Tuossa kuulimme esimerkiksi yli tuhannesta epäilyn pidätyksestä, kuulimme laittamasta laittomasta maahanmuutosta, huumausaineista, varastetuista ajoneuvoista, hyvin monet rikokset tässä nousivat esiin sellaiset, jotka yleensä hoidetaan kansallisen poliisin tasolla tai sitten joissain tapauksissa Europolin herra Mainwrightin johdolla. Eli kun nämä kaikki organisaatiot tässä tekevät yhteistyötä, niin miten se sujui? Ja sitten toinen äh, kysymys. Tämä nyt oli operaatio nimeltään Arkimedes. Minä haluaisin kuulla teiltä, tuleeko tämä olemaan pidemmänkin aikavälin järjestely jatkossa? Ja jos näin on, niin oletteko Enright luottavainen sen suhteen, että rakenteet ja sopimukset mahdollistavat tämän yhteistyön jatkumisen? Eli tulevatko nämä olemaan erillisiä operaatioita vai jonkinnäköinen pysyvämpi malli? Ja jos malli on pysyvämpi, riittääkö rakenne sen hoitamiseen ja ovatko vastuukysymykset pitkällä aikavälillä selvillä? Kiitos. Siis, Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Gomez. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin kysyä Kosin edustajalta. Kuulin, mitä sanoitte siitä, että meillä pitää olla holistinen lähestymistapa, kun ajatellaan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta, ja kun ajatellaan millaisia uhkia meidän rajoillamme on ja miten niitä hoidetaan – ja meidän pitää ottaa huomioon niiden alkuperä. Ja te myöskin puhuitte siitä, että kun uudistetaan sisäisen turvallisuuden strategiaa, niin mitä se tarkoittaa sitten yhteistyön kannalta jäsenvaltioiden välillä. Mutta mehän tiedämme, ja hiljattain täällä oli kuuleminen, jossa todettiin, että meillä on edelleen valtavia ongelmia yhteistyössä – esimerkiksi mitä tulee tiedustelupalveluihin jäsenvaltioissa. Ja myöskin kun ajatellaan muita hyvin keskeisiä turvallisuusvälineitä, esimerkiksi poliisia. Tämä ei tapahdu ainoastaan Euroopan tasolla, vaan myöskin kansallisella tasolla. Ja minä tiedän oman maani Portugalin tilanteen. Ja tiedän, miten talouskriisi on hyvin dramaattisesti vaikuttanut toimintakykyyn sen suhteen, miten voidaan vastata tarpeisiin. Ja silläkin on sitten seuraamuksia, kun ajatellaan niiden toimivuutta. Eli kysymykseni on, mitä te teette kosissa varmistaaksemme, siis nythän on hyvin paljon kiinnitetty huomiota Euroopan taholta, siis komissiossa ja muualla. Meidän täytyy nähdä, millä tavalla jäsenvaltiot toimivat taloudellisesti. Eli kun muistetaan, että nyt puhutaan kansalaisten turvallisuudesta, niin ei ole toimittu niin, että nämä tahot tekisivät kunnolla yhteistyötä. Enkä nyt puhu pelkästään näistä uhista, jotka mainitsitte, vaan puhun myöskin muun tyyppisistä uhista, jotka ovat liittyneet muihin ulkoisiin kriiseihin. Mutta se vaikuttaa turvallisuuteemme, jos katsotaan nyt vaikka, miten venäläiset ovat lentäneet EUn alueella, ja sitten meidän täytyy muistaa EUn kriittiset infrastruktuurit, jotka liittyvät sitten ilmatilamme toimintaan ja siihen, millaisia välineitä siellä käytetään. Eli Rainwrightille esittäisin kysymyksen, kun otetaan huomioon kaikki nämä uhat ja rikollinen toiminta, joista puhuitte, sitten kun ajatellaan rahanpesun torjuntaa, eikö se ole keskeistä, jotta voidaan torjua muun tyyppistä rikollisuutta? joka tietysti tähtää rahan tekemiseen. Ja kun rahan Pesu helpottuu meidän älyttömän järjestelmämme takia. Meillähän on esimerkiksi hyvin sirpaloitunut verotusjärjestelmä, joka mahdollistaa kaikenlaista rikollisuutta ja rikollisten vapaata liikkuvuutta. Niin minun täytyy ehkä lähteä pois kymmeneksi minuutiksi, mutta palaan sitten vielä kuuntelemaan teitä. Okay, thanks, Anna. Kiitokset sinulle, Anna puheenvuoropyyntöjä on lukuisia ja kymmenen mennessä pitäisi asiat sääty, saattua käsiteltyä, koska kollegoiden on lähdettävä. Seuraavana Jan Albrecht, ole hyvä. Yeah, and, uh, thank you to our guest. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset vierailemme näistä alustuksista. Yksi kysymys kummallekin. Ensinnäkin kollega Piantedosille Kosista kysyisin teiltä seuraavaa. Lissabonin sopimuksen jälkeen syntyneeseen tilanteeseen liittyen poliisi- ja oikeuslaitosten välisen yhteistyön toteutuminen perustuu yhte- yhteispäätösmenettelyyn ja meidän täytyy myöskin seurata, miten nämä toimenpiteet käytännössä toteutuvat ja miten niitä voidaan panna täytäntöön ja kehittää? Ja miten aiotte varmistaa, että tämä valiokunta ja KOSI tekevät jatkossa tiivimpää yhteistyötä välttyen tällaiselta tilanteelta, että kyse olisi vain tällaisesta keskustelusta. Tietenkin on hyvä keskustella teidän kanssanne, mutta tämä ei riitä. Meidän täytyy todellakin tarkemmin katsoa, miten vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta voidaan käytännön tasolla paremmin toteuttaa, eli me tarvitsemme konkreettisia ajatuksia toteutuspuolella. Toinen kysymykseni sitten kollega Wainwrightille. Ihailen kyllä Europolin tekemää työtä, erityisesti kyberrikollisuuden osalta. Eurooppalainen kyberrikollisuuskeskus on tehnyt tärkeää työtä ja minulla on monia ajatuksia aiheeseen liittyen. Me olemme keskustelleet yhteisen tutkintaryhmien tehostetusta tukemisesta, mutta saan ottaa esille yhden seikan, josta minä ja varmaankin monet muut ovat sitä mieltä, että käytätte vääriä verukkeita omien toimienne perusteeksi. Mielestäni tästä järjestäytyneen rikollisuuden strategian asiakirjasta löytyy monia tärkeitä asioita, mutta anonymisoinnin väärinkäyttöön liittyen voidaan todeta, että Jan Saanen muistuttaa, että puoli yhdeltä toista keskustelemme tästä mainitsemastasi asiasta. Eli puoli yksitoista palaamme tähän asiaan. <laughs> Ai ja kollega Wainwright on silloinkin paikalla. Hieno juttu. Tiedän, että esityslistan lukeminen ei ole niin helppo tehtävä, mutta minä tästä syystä olenkin puheenjohtajana aina teitä muistuttamasta tästä asiasta. Oikeastaan veit jo tähän yhteistyöhön liittyen sanat suustani, joten niin, puheenvuoro mielellään maksimissaan kaksi minuuttisia, vaikka nämä ovatkin tietenkin totuttuun tapaan tärkeitä ja hyviä kommentteja. Seuraavan edustaja Versia. Euh, monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kahdelle vieraallemme. Me kaikki täällä uskomme, että turvallisuus on yksi perusoikeus, mutta nämä oikeudet, niin kuin kaikki muutkin, täytyy toteuttaa noudattaen perusoikeuksia ja muistaen suhteellisuusperiaate. Tuomioistuin muistutti tästä, eli näistä suhteettomista toimista telekom-alalla. Ja nyt voidaan hyvin nähdä, että monet ovat tehneet tästä sitten johtopäätöksiä Lissabonin sopimuksen pohjalta, ja meillä on kuitenkin epäilyksiä sen suhteen, miten tilanne kehittyy. Ja kyse ei ole ainoastaan virkamiesten koulutuksesta vaan meidän täytyy ottaa huomioon kaikki perusoikeudet kaikessa politiikassa. Haluaisin puhua nyt tästä right streamingista, jotta ymmärrätte minua paremmin. Tässä on toimittu hyvin, mutta se ei kuitenkaan ole vielä riittävää, jos silloin tällöin mä järjestän joku kokous. Eli millä tavalla voidaan myöskin Euroopan parlamentti ottaa tähän työhön mukaan, eikä pelkästään raportoimalla ja lähettämällä tänne jotain papereita. Se on vähän liian myöhäistä toimintaa, eikä se riitä meille. Eli teidän pitäisi käydä täällä useammin selittämässä meille esimerkiksi kerran puheenjohtajakaudessa. Ja jotta voimme toimia tehokkaasti, meillä pitää olla todellisia arviointeja, jotka ovat hyvin konkreettisia, joissa on mainittu myöskin riskit ja uhat. Meidän täytyy miet- arvioida politiikkaa, jota on harjoitettu, eu tasolla, mutta myöskin jäsenvaltioissa. Muuten tämä koordinointi ei merkitse yhtään mitään. Sitten te puhuitte näistä muiden tahojen mukaanottamisesta ja haluaisimme tietää keistä. Kansalaisjärjestöt ja tutkijat ottavat meihin jatkuvasti yhteyttä ja kertovat, miten perusoikeuksia on rikottu, eli millä tavalla nämä asiat on otettu huomioon. Minusta tuntuu, että me olemme nyt etelemässä liian nopeasti. Meidän täytyy miettiä uusia vakavia uhkia ja meidän täytyy keskittää niihin resursseja, mutta Anna Gomeshan puhui tästä Portugalin osalta. Eli miten te näette tämän tilanteen ja kun ajatellaan näitä sisäisiä prioriteetteja, niitä ei tietenkään pidä unohtaa, mutta niitä täytyy edelleen ottaa huomioon, mutta siitä ei saa sitten koitua haittaa muille kysymyksille, jotka ovat hyvin kriittisiä, mutta näissä asioissa on usein toimittu epäsuhteellisella tavalla. Uh, Kiitos. Seuraavana Cornelia Ernst. Das ging ja schnell. Danke. No, tämä pääsi nopeasti. Hyvä. Kiitoksia. Kolme kysymystä liittyvät toisiinsa. Viittasitte Archimedes-operaatioon, siis kollega Wainwright otti tämän asian esille. Europol tekee tiivistä yhteistyötä Frontexin kanssa, kuten sanoitte. 10 000 laitonta maahanmuuttajaa ja heidän tilanteet tarkistettiin. Voisitko kertoa tästä yhteistyöstä enemmän, miten sitä tehtiin Frontexin kanssa ja voisitteko kertoa myöskin näistä yli tuhannesta pidätetystä henkilöstä. Minkälaista ihmisistä oli kyse, minkälaista rikollisuutta he harjoittivat. Ja sitten operaation kustannuksiin, mitä tämä operaatio maksoi, eli paljonko rahaa tähän piti investoida. Thank you, Cornelia. And uh, next is, um, Mr. Kiitos ja seuraavana Carlos Coelho. So much, chair. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että olen Timothy Kirkhopin kanssa samaa mieltä Arkimedeksen äh, suuresta merkityksestä välineenä vahvistaa poliisi yhteistyötä Europolin ja Euroopan unionin puitteissa. Ja tämä oli todella nyt mahdollisuus katsoa ihan todellisessa tilanteessa, tapauksessa, miten poliisivoimat vastaavat. Ja toivon, että Europol oppii tästä kokemuksesta. Mielestäni kuitenkaan, kun 25 000 poliisia oli mukana ja vähän yli tuhat ihmistä pidätettiin, niin en ole kovin vaikuttunut Siis eh, näistä tuhannesta 80 prosenttia ei ole rikollisia sinänsä, vaan laittomia maahantulijoita. Minun mielestäni nämä tulokset eivät ole kyllä niin vaikuttavia kuin olisivat voineet olla. Ja tämä nyt oli kaikkein eh, suurin tämänkaltainen operaatio tähän mennessä. Sinänsä tärkeä kokemus, mutta jos Europol aikoo aikooko Europol ylipäätään analysoida, hän, mm, tarkastella sitä, mikä toimi, mikä ei toiminut Archimedes-operaatiossa. Ja aiotteko kertoa parlamentille tämän analyysin tuloksista vai saako yksinomaan neuvosto nämä tiedot? Kiitos. Next is... Kiitokset Carlos. Seuraavana Birgit Zippel. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Arkimedes on poliisioperaatio ja sillä sitä kautta löydetään rikollisia. Mutta nyt näen tässä, että tässä on 10 000 niin sanottua laitonta maahanmuuttajaa, jotka on löydetty, mutta ainoastaan tuhat, jotka, ovat, jotka on pidetty rikoksen takia, niin mielestäni tässä on kyllä epäsuhta. En nyt kysele siitä, mitä näille maahanmuuttajille tapahtui, jotka eivät ole syyllistyneet mihinkään rikoksiin. Sen lisäksi, että he ovat nyt tulleet laittomasti alueelle, mikä mielestäni ei ole mikään rikos, mutta nämä tuhat pidätettyä. No haluaisin kuulla tästä. Eli meidän täytyy katsoa, millä aloilla tai millaisiin rikoksiin nämä ovat syyllistyneet mistä syystä heidät on pidätetty, mutta sen lisäksi, oliko kyse organisaattoreista, näistä taustatekijöistä, vai sitten avustajista, jotka ovat toteuttaneet näitä rikoksia, vai onko kyse sitten, siis kaikki nämä tuhat, ovat ne kaikki olleet rikosoikeudellisessa menettelyssä, ja onko sitten niin, että nämä tuhat henkilöä todellakin ovat saaneet tuomion rikoksesta. Thank you, Birgit. Kiitokset, Birgit, ja kiitokset siitä, että pidätte kiinni puheajoistanne. Kollega Depre, olkaa hyvä. Uh, merci, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin puhua nyt näistä kybersaalistajista, ja se nyt oikeastaan liittyy seuraavaan kohtaan, eikö ole näin? Niin, sitä siis on kysymys. Uh, äh, ma, ma... Kyllä, siihen liittyen poli 11 keskustellaan. No. Ei tämä liittyy kyberrikollisuuteen, eli ehkä se on pikemminkin seuraava kohta esityslistalla. 30, yeah. Kyllä, kollega Wainwright on täällä silloin. March, olkaa hyvä. Sure, and thank you. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, kiitokset näistä alustuksista. On tärkeää ymmärtää tämä uusi tilanne ja uudet mahdollisuudet. Mitä tulee turvallisuuteen, Siinähän on sekä sisäinen että ulkoinen ulottuvuus, kuten kosialustuksesta alustuksesta kuulimme. Tämä on epätavallinen alue, koska tähän liittyy myöskin tällainen psykologinen puolustus. Eli onko unionissa ylipäätään sellaista toimia, joka todellakin paneutuu tiedon avulla käytävään sodankäyntiin. Eilen esimerkiksi Venäjä avoimesti osoitti, minkälaista internetstrategiaa voidaan toteuttaa. Eli 40, 45 kielellä he tarjoavat informaatiota internetin välityksellä ja sillä yritetään vaikuttaa Euroopan unionin kansalaisiin, eli kyse on propagandatoiminnasta, ja onko siis unionissa olemassa yhtään sellaista toimielintä tai elintä, joka puuttuu tämän tyyppiseen tiedon käyttöön? Kiitoksia ja seuraavana edustaja Tomasic. Thank you very much. Um... Kiitos. Äh, yleensähän sanotaan, että kaikissa maissa on mafia, mutta erityisesti kommunismin jälkeisessä maissa sanotaan, että kaikilla mafialla on oma maansa. Tämän todettua niin, äh, kysyisin teiltä, että tiedättekö, että mafia tekee, tai kun tiedätte, että mafia tekee yhteistyötä hallitusten kanssa tietyissä maissa, miten näissä maissa – tutkitte mafiaa, joudutteko ilmoittamaan tulostanne maiden viranomaisille vai menettekö sinne ihan salassa incognito? Kiitoksia. Ovatko kaikki saaneet puhua? Hyvä. Kiitokset tästä kurinalaisuudesta. Ovat siis kaikki puhuneet. Meillä on olemassa esityslistalla vielä kyberrikollisuuteen liittyvät asiat ja suullinen kysymys ja niin poispäin. Kuten sanoin, niin me tietenkin haluamme palata yksityiskohtaisempiin käsittelyyn tuonempana ihmisten salakuljetukseen liittyen ja sitten ulkomaalaiset taistelijat asia. Kosissahan asia on käsitelty ja tämä kiinnostaa myöskin täällä. Kollega Tiaste Meera, haluatteko tähän liittyen sanoa vielä jotain? Olkaa hyvä. Ihan nopeasti, puheenjohtaja. En minä tässä nyt arkkimedeksestä sinänsä eh, sitä kannanottoa, mutta eh, olisin kuitenkin uutelias kuulemaan eh, tästä tehokkuudesta kosin puheenjohtajalta. lyhyt horisontaalinen strateginen asiakirja, jossa kuvaillaan näitä tiettyjä mahdollisia rikoksia ja niin edelleen, mutta tässä vaiheessa minun mielestäni olemme nyt jo tilanteessa, jossa todellisuus ei saa päästä meiltä karkuun. Eli kun te joulukuussa esittelette asiakirjanne, neuvostolle, niin olisi kiinnostavaa sitten saada se tänne parlamenttiin lipevaliokuntaan myös nähtäväksi, jotta voisimme todella näitä olennaisimpia kysymyksiä, jotka turvallisuuteen liittyvät mekin tarkastella puolestamme. Kiitos. Kiitos. Niin. Ja oikeastaan sama kuin kollega Albrecht totesi, niin Kyse oli tiiviimmästä yhteistyöstä lainsäädäntöjen välillä, mutta ehkä tuonempana voimme palata tähän asiaan uudemman kerran. Mutta nyt lopuksi vielä kollegat Piante Dosin ja Wainwrightin puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. Minun täytyy nyt puhua hyvin lyhyesti. Eli minun täytyy vähän ryhmitellä tehokkaasti näitä kysymyksiä. Näin saamme sitten sitten laajan kuvan näistä eri kysymyksistä. Nämä kysymykset tietysti liittyvät toisiinsa. Haluaisin keskittyä sitten tähän koulutuksen täytäntöönpanoon, kuten juuri todettiin. Ja itse en tiedä, voinko sitten puhua näistä menettelyistä, käytänteistä parlamentissa ja tässä valiokunnassa. Puhun nyt KOSin puheenjohtajana siitä, mitä pystymme tekemään ja myöhemmin voimme sitten toimittaa lisätietoja kirjallisesti. Ehkä ne voivat sitten käsitellä vähän seikkaperäisemmin näitä kysymyksiä, jotka teitä kiinnostavat. Heti aluksi vastaan tähän viimeiseen kysymykseen. Kosi, ja tämä liittyy nyt tähän yhteispäätösmenettelyyn, johon viitattiin. Kosilla on operatiivinen rooli, ja se ei hoida näistä perussopimukseen liittyvistä lainsäädäntökysymyksistä. Eli tässä on yhteispäätösmenettely käynnissä. Ja tämä on tärkeä asia muistaa, koska emme nyt halua kyseenalaistaa sitä, mitä KOSI tekee. Se nyt hoitaa tätä operatiivista koordinointia jäsenvaltioiden ja virastojen ja toimielinten välillä. Suhteet parlamenttiin on määritelty poliittisessa päätöksessä, joka tehdään ministerineuvostossa. Ja kuten sanoin, me olemme valmiita myöhemmin sitten puuttumaan tähän tiedonvälitysjärjestelmään, joka liittyy näihin säännöllisiin raportointeihin. Eli me tietysti haluamme toimittaa tälle yksityiskohtaista tietoa ja haluamme tietää, millä tavalla nämä suhteet toimijoiden välillä on määritelty ja millaisia päätöksiä sitten tehdään ministerineuvostossa. Meidän täytyy niitä noudattaa. Sitten edustaja Portugalista poliisitoiminnan ongelmat myöskin nyt kun otetaan huomioon talouskriisi. No, tämä nyt on asia, joka on otettu huomioon. EU on tästä puhunut monen kertaan näistä taloudellisista kysymyksistä, mutta paljon vähemmän sitten turvallisuuskysymyksistä ja näistä tehokkaista turvallisuusmekanismeista. Haluaisin nyt kertoa tästä erityispiirteestä, jotka liittyvät näihin toimiin, jotka liittyvät poliisitoimintaan. No, mehän tiedämme, millaista kielteistä tapahtuu, millaisia rikoksia tehdään. Esimerkiksi Rob puhui tästä Archimedes hankkeesta ja voimme sitten nähdä, että kun me koordinoimme asioita, millaisia tuloksia saadaan. Mutta kukaan ei sitten pysty yksityiskohtaisesti havaitsemaan, millä tavalla on tehty sitten yhteistyötä poliisitasolla. Jos nyt ajatellaan vaikka tärkeitä kysymyksiä tällä hetkellä terrorismia, niin varmasti tiedämme ja kansalaiset ovat havainneet, mikä nyt on todellinen uhka. Ja pian tapahtuu ehkä jotain huolestuttavaa, mutta hyvin usein on mahdotonta tietää kaikkea, mitä nyt sitten tapahtuu näissä toimielimissä. No, terrorismihan on tietysti ajankohtainen ongelma, mutta sitten täytyy myöskin perustella toimia, jotka ovat hyvin arkaluontoisia ja joiden osalta täytyy löytää tasapaino, kun ajatellaan operatiivista toimintaa kansallisten toimielinten välillä ja sitten miettiä, millä tavalla Euroopan tasolla tätä toimintaa voidaan koordinoida. Eli meillä on tässä kaksinkertainen ongelma. Meillä pitää olla mekanismeja ja meidän pitää kehittää mekanismeja, jotta voimme rauhoittaa kansalaisia, eikä antaa sellaista vaikutelmaa, että meillä on toimielimiä, jotka eivät ole kansallisia, ja jotka tällä hetkellä eivät puutu näihin uhkiin. Ei näin ole. Meidän pitää aina pystyä torjumaan näitä uhkia. Meidän ei pidä unohtaa terroristeja ja heidän aiheuttamansa uhkaa, vaan meidän pitää pystyä niitä ennakoimaan. Me teemme tärkeää työtä, ja Rob tämän tietää, ja ministerineuvostossa tehtiin hiljattain päätös, eli kohta 13 tästä tiekartasta, josta on puhuttu oikeusasioiden neuvostossa lokakuussa. Eli jäsenvaltiot ovat päättäneet, että jäsen, äh, puheenjohtajavaltio turvaa nämä välineet ja tehokkuuden toimissa, jotka tällä hetkellä ovat käynnissä jäsenvaltioissa. Ja Europolilla pitää olla yhteinen foorumi liittyen myöskin terrorismin torjuntaan. No itse en ole tästä puhunut, mutta toin yhdessä kollegani hoitaa näitä asioita. Ja ymmärrän, että tämä voi hiukan vaikuttaa vaikea selkoiselta, mutta me yritämme tasapainottaa kaikkoa ja toimia niin, että tärkeimmät toimijat ovat jäsenvaltiot ja niiden poliisi- ja tiedusteluyksiköt. Europol on ikään kuin jalkapallokenttä. Siellä varmistetaan se, että nämä pelaajat ja toimijat, että he pelaavat hyvin ja että he pystyvät pelaamaan vielä paremmin. Meidän pitää olla EUn kansalaisten palveluksessa yleisesti ottaen. Tämä on vaikea tehtävä, koska rakenteet ja kansallisten toimielinten toiminta on hyvin erilaista. Ei se, että toiminta on monimuotoista, ei se välttämättä ole kielteistä. Esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa on ollut tahoja, jotka ovat hoitaneet näitä asioita vuosikymmeniä. Siellä on paljon kokemusta, jota ei pidä heittää hukkaan. Eli koordinoinnin merkitys on hyvin keskeinen. Hyvin usein se voi vaikuttaa kliseeltä, jota ei oikein pystytä konkreettisesti havaitsemaan, mutta operatiivinen koordinointi on keskeisen tärkeää. Hiljattain esimerkiksi jäsenvaltiot päättivät, että nämä pelaajat, toimijat, Europol ja muut virastot ja tahot ottavat käyttöön enemmän resursseja, koska meillä on nyt huolestuneita sen suhteen, että talouskriisi ei saa vaikuttaa poliisin teho, tehokkaaseen toimintaan. Sitten koordinointi miksi meidän täytyy toimia tässä rajat ylittävällä tavalla, kun ajatellaan turvallisuutta Euroopan toimielimissä. Joku teistä puhui näistä ongelmista, jotka liittyvät esimerkiksi laajentumiseen. No laajentumisongelmat liittyvät myöskin turvallisuuteen, ja EU hoitaa näitä asioita. Ja se rahoittaa hankkeita, joiden puitteissa jäsenvaltiot, jotka, no miten sanoisin, haluavat parantaa tilannetta maissa, jotka ovat jäsenvaltioehdokkaita. Siellä myöskin testataan sitten sitä, miten ne ovat valmistautuneita ja millä tavalla ne pystyvät hoitamaan näitä laajentumisen kysymy- liittyviä kysymyksiä. Nämä ovat toisinsa liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi turvallisuus, mutta myöskin asiat, jotka liittyvät kansalaisten perusoikeuksiin. Ne ovat tärkeitä asioita, joita hoitavat poliisiviranomaiset, mutta sillä tavalla, joka ei rajoitu pelkästään turvallisuuskysymyksiin. Sitten tämä poikkitieteellinen lähestymistava. No, yritän nyt puhua hyvin tiiviisti ja vastata moniin kysymyksiin samanaikaisesti. Eli tässä mukana esimerkiksi kysymys, joka liittyy laajentumiseen, mutta Tärkeä kysymys on myöskin sisäisen turvallisuuden ja ulkoisen turvallisuuden välinen suhde. Ajattelin, että olisin puhunut tästä hyvin lyhyesti, mutta totta kai tästä voidaan puhua pidempäänkin. Meillä on nyt turvallisuusongelmia sisäisesti ja ne johtuvat hyvin pitkälti kriisistä, joka on välittömästi vaikuttanut tilanteisiin ja ulkoisiin ongelmiin. Esimerkiksi ulkomaiset taistelijat ovat tämän tyyppinen ongelma. Mehän tiedämme, että kyse on Euroopan kansalaisista, toisesta, jopa ensimmäisestä sukupolvesta, joka on päättänyt toimia tällä tavalla ja lähtenyt taistelemaan toisiin maihin ja sitten palaavat Eurooppaan. Tämä on ongelma, kun ajatellaan EUn ulkoista turvallisuutta, mutta erittäin vakava ongelma myöskin, kun nämä henkilöt palaavat omiin maihinsa, meidän jäsenvaltioihimme. Tämä on keskeinen kysymys. Pyydän nyt anteeksi sitä, että meidän täytyy kohta lähteä, koska kymmeneltä meillä on Kosikopsin kokous. Se on järjestö, joka hoitaa sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. Ja siellä keskustellaan siitä, millä tavalla voidaan parantaa tilannetta, erityisesti kun ajatellaan näitä poliisitoimintoja ulkomailla, eli millä tavalla pystymme vaikuttamaan turvallisuuteen, ja meidän täytyy katsoa, mitä missioita näissä maissa toteutetaan. Sitten toinen aihe joka liittyy moneen kysymykseen, on yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Esimerkiksi maahanmuutto-ongelmat, ne ovat turvallisuusongelma. Italia esimerkiksi on kaikkien katseiden kohteena, eli se on maa, joka on yksi rajavaltioista Välimeren alueella. Ja siellähän tämä ongelma on käynyt hyvin selkeästi ilmi. Tähän kysymykseen liittyy monia turvallisuusongelmia ja muita ongelmia, jotka ovat vielä vakavampia vastaanotto-ongelmat, maahan, laillisen maahanmuuton sääntely. Nämä ovat ongelmia, jotka väistämättä liittyvät myöskin suhteisiin kolmansiin valtioihin. Se on selvää. Meidän täytyy miettiä, miten EU voi tehostaa toimintaansa, ja tätä nyt pohditaan EUssa. Niin sitten viitattiin vielä tähän poliittisen syklin ja sisäisen turvallisuuden strategiaan. Kosissa on tehty työtä ja on valmisteltu nyt asiakirjaluonnos, joka on hyvin tärkeä poliittisesti ja strategisesti. Ja nyt sitten joulukuussa neuvosto, siis ministerineuvosto, sitten valmistelee päätelmät koskien tätä strategiaa. Kyse ei ole strategiasta, joka hyväksytään 2015 ja jossa mukana ovat kaikki, siis myöskin Euroopan parlamentti, Meillähän on lähetetty tämä luonnos kaikkiin toimielimiin, myöskin Euroopan parlamenttiin. Ja tämä strategia, niin kuin se nyt on määritelty, ja myöskin tämä asiakirja, jolla on strategista ja poliittista arvoa, ne vaikuttavat hyvin yleisluontoiselta siellä on vähän yksityiskohtia, koska tämä on sitten lähtökohta sille, miten kehitetään tulevia toimia, myöskin rahoitusta eri toimissa, jotka on toteutettava myöhemmin. Ja yksi näistä esimerkiksi oli juuri tämä Archimedes-hanke. No sitten sisäisen turvallisuuden strategia. Siihen liittyvät myöskin ihmisoikeudet. Ei ole mitenkään vähäpätöistä. Yes, Kollega de Mera, ilmeisesti työjärjestyspuheenvuoro, olkaapa hyvä. Konesto. Se liittyy juuri tähän, kiitos. Herra pääjohtaja, minä puhuin esistä, koska kunnioitin todella sitä, mitä te sanoitte. Ja sehän on meidän seuraavan kohtamme Euroopan sisäisen turvallisuuden mm, strategia ja sen uudistaminen. Me tulemme esittämään tästä suullisen kysymyksen ja käymään hyvin perustavanlaatuisen keskustelun sisäisen turvallisuuden strategiasta. Ja kaikella kunnioituksella se, mitä te sanoitte, nämä aiheet, jotka te nostitte esiin ja nyt vielä sitten ihmisoikeudet ja tämä ulottuvuus, niin mielestäni nämä ovat kyllä aika aika tällaisia perusasioita. Siis täällä tässä salissa me olemme kaikki hyvin huolestuneita, siksi haluamme suullisen kysymyksen esittää. Ja minä tiedän, että teidän täytyy lähteä ja siksi ajattelin odottaa seuraavaa esityslistan kohtaa, mutta tämä on, kuulkaa, kysymys, joka Euroopan parlamenttia todella aidosti huolestuttaa. I understand the point you're making with yes. Ymmärrän, mitä ajatte takaa, kollega Dias de Meira. Saanen vielä todeta, että jotkut täällä ovat kyllä turhautuneita tilanteeseen. Kuusin edellisestä esityksestä on kulunut jo vuosia. Nyt teidän on kohta taas lähdettävä eteenpäin. Tämä oli aika lailla yleinen esitys. Näin teidän oli vain tänään toimittava, mutta kyse on operatiivisesta tilanteesta. Eli nyt ainakin meidän näkökulmastamme katsottuna ja kuultuamme nämä kysymykset, niin kaikki liittyy siihen, että silloin kun haluamme tietää, mitä neuvosto tekee salakuljetuksen liittyen ja mitä komissio tekee, niin me tarvitsemme enemmän yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä tehdään, ei mitään yleistä. Eli me haluamme käydä kunnon aihekohtaista keskustelua. Kuten kollega Diastemera totesi, tämä sisäinen strategia, sisäisen turvallisuuden strategia on meille erittäin tärkeä. Ja kuten kollegat ovat sanoneet, niin tilanne suhteessa neuvostoon on aika hankala, joten kyllä meidän pitää päästä paremman keskustelun tilanteeseen tähän voitaisiin varmaan tämän asian käsittely lopettaa, mutta ehkä haluatte sanoa vielä muutaman sananen. Eli meidän pitäisi varmaankin ihan piakkoin päästä keskustelemaan Koosin kanssa ihan yksityiskohdista, mutta siihen palataan vielä, kunhan lähdemme käsittelemään tästä suullisesta kysymyksestämme. Mutta näin loppuu vielä muutama sananen niin teidän puoleltanne, olkaa hyvä. Suoraan sanoen, jotkut näistä huolenaiheista pohjautuvat tietyille vaatimuksille se, että Euroopan parlamentin rooli täytyy määritellä paremmin esimerkiksi suhteessa kosiin. Mutta lähtökohta tässä on se, että minulla on operatiivinen ehdotus. Se voi olla esimerkki siitä, että me olemme valmiita käymään vuoropuhelua. Jos Täällä puhuttiin tästä suuresta kysymyksestä, mutta jos teillä on muita kysymyksiä kuin nämä, jotka on esitetty, niin voitte toimittaa ne meille, niin voimme sitten lähettää teille raportin ja analysoida näitä pyyntöjä ja vaatimuksia, joita parlamentilla on. Me olemme valmiita sitten palaamaan tänne keskustelemaan näistä. Eli me haluamme katsoa, millaisia todellisia vaatimuksia on, mitä tietoja te haluatte, ja kunnioitan tietysti parlamentin oikeutta saada tietoja. Eli ehkä tällä tavalla voisimme toimia parlamentissa. Eli sen lisäksi, mitä nyt tehty, voitaisiin luetella nämä erityiset pyydöt, joita voimme sitten analysoida ja sitten vastata niihin yksityiskohtaisesti. Ja me olemme valmiita tulemaan tänne sitten keskustelemaan niistä. Ja te varmaan ymmärrätte, että kun teillä on tällaisia toiveita saada tietoa, niin on vaikeaa käsitellä kaikkia näitä asioita yhdessä ainoassa tunnissa. Bottom line is that we're going... Paljon kiitoksia. Eli vuoropuhelua tullaan tiivistämään. Katsotaan, miten se toteutettaisiin alakohtaisten keskustelujen osalta. Oikein paljon kiitoksia siitä, että pääsitte tänään tänne vieraaksemme. Rob, pyydän anteeksi, että tämä keskustelu on vähän venynyt. Ja kiitokset kollega Piante Doosille. Joudutte nyt lähtemään. Ja puheenvuoro siirtyy Robille. Olepa hyvä. Specific questions. Ihan vastauksena näihin kysymyksiin, joita esitettiin. Ilmeisesti tässä on syntynyt väärin käsityksiä sen suhteen, mitä tulee näihin pidätyksiin. Me emme puhu näistä uhreista, jotka ovat siis, joita on salakuljetettu tänne Eurooppaan. Nämä 1100 rikoksesta epäiltyjä ovat sellaisia, joita epäillään vakavista rikoksista. Onko heidät pantu syytteeseen? Ei. Eli heitä tällä hetkellä vasta epäillään rikoksista. Ja 10 000 laittomasta maahanmuutosta epäiltyä. Frontex on unionin ulkorajoilla saanut nämä henkilöt kiinni. Ja tämän yhdeksän päivän aikana saimme kiinni myöskin 170 henkilöä, jotka vastaavat näistä salakuljetustoimista. Eli nämä rikolliset ja rikollisverkostot olivat tämän operaation yksi keskipiste. Ja sitten ihmisiä myöskin tuotiin Euroopan unioniin laittomasti seksityöläisiksi ja laittomiksi työntekijöiksi ja yli 300 ihmistä pidätettiin omaisuusrikoksiin liittyen. Eli nämä ovat vain esimerkkejä siitä, että miksi me olemme tällaisia operaatioita toteuttamassa. Ja lisäksi saatiinkin ihmisiä, jotka tekevät ihan tällaisia tavanomaisia rikoksia, näpistelyjä, ryöstöjä ja muuta. Nämä rikokset tapahtuvat joka päivä, joka viikko, mutta he jäivät nyt kiinni, mutta tätä, tämän operaation kautta näimme, miten nämä järjestöt toimivat näitä ryöstöjä tapahtuu kaikkialla Euroopassa, Brysselissä, Pariisissa ja muualla. Eli me näemme vain, että miten nämä järjestelmät ja järjestöt toimivat. Ja Kerkö totesi, että miksi me näin toimimme. No, järjestäytynyt rikollisuus on kehittynyt, se on integroituneempi ja niitä on hankalampi käsitellä. Me todellakin tiedämme, että on olemassa laajempi infrastruktuuri, jossa on mukana näitä rikollisia ja tämän operaation tarkoituksena oli katsoa, mitkä ovat ne rikollisen toiminnan keskeisimmät kuviot ja me olemme yrittäneet käyttää hyödyksi yhden rikollisuuden alan tutkimisen yhteydessä saatua tietoa taisteltaessa toisen rikollisuuden alan rikollisia vastaan. Me olemme saaneet tietoa käyttöön muun muassa ihmissalan kuljettajista, eli meidän täytyy tehdä tiiviimmin yhteistyötä ja toimia horisontaalisemmin, jotta voimme todellakin vastata tähän uuteen rikollisuuden haasteeseen ja Frontexin liittyen mielenkiintoinen esimerkki. Frontex toteuttaa työssään näitä toimia, mutta tietenkin meidän pitää päästä yhteistyöhön, Euroopan Frontexin välisen tiedon siirtoon, joka on Frontex-asetuksen sisällä mahdollista, mutta niin kauan kuin tätä tietoa, tätä lupaa tiedon välitykseen ei ole, niin sitä ei voida käytännössä toteuttaa. Ja juuri tästä syystä Europolin ja Frontexin täytyy tehdä vielä tiiviimmin yhteistyötä. Me tietenkin tulemme laatimaan myöskin kertomuksen tästä operaatiosta, ja kuten kollega Coelho jo pyysikin, niin kyllä me tulemme teille tällaisen raportin toimittamaan, jotta näette, minkälaista lisäarvoa tällainen operaatio voi tarjota. Ja sitten mitä kollega Gomes totesi rahanpesun liittyen, niin olen kyllä samaa mieltä kanssanne. Eli sitä kautta juuri rikollisuuden rattaat pyörivät. Mutta minä uskon, että meillä on olemassa mahdollisuuksia taistella rahanpesua vastaan, mutta ongelmat liittyvät juuri olemassa olevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon kansallisella ta- tasolla. kun taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, niin meidän täytyy varmaistaa, että kansallisella tasolla voidaan olemassa olevia välineitä käyttää täysimääräisesti hyväksi. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia Rob tästä vastauksestasi. Ehkä tarkoituksellisesti pidit vastauksesi hyvin lyhyenä, kun tässä on ylitetty ja tämä keskustelulle varattu aika. Niin Birgit, olpas hyvä. Ihan lyhyt lisäkysymys vain minultakin, kun puhuit näistä tuhannesta sadasta epäilystä, jotka ovat äh, nyt sitten jäsenvaltioiden oikeus järjestelmissä tai oikeuslaitoksissa käsittelynä, niin, käsiteltävinä, niin olisi kiinnostavaa kuulla Arkimedeksen äh, koko menestyksestä. Siis saatteko te sitten äh, viime kädessä Europolissa tiedon siitä, montako näistä epäilyistä todella tuomitaan ja mistä rikoksista. Sitten vielä näistä ihmissalakuljettajista totesitte, että kyseessä eivät ole laittomat maahanmuuttajat, vaan henkilöt, jotka ihmisiä mm, maahan salakuljettavat. Samalla puhuitte myös ihmiskaupasta, mainitsitte ihmiskaupan. Minä puhuin tästä jo eilenkin. Siis ne, jotka auttavat pakolaisia saapumaan turvalliseen maahan, äh, ovatko he automaattisesti teidän mielestänne äh, ihmiskauppiaita? Haluaako joku vielä esittää täydentäviä kysymyksiä? Monika ja Anna ja sen jälkeen Ropsaa vielä puheenvuoron. Monika, olipa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Sydämeiset kiitokset. Minun mielestäni operaatio on sinänsäkin hyvin tärkeä, kun se oli ensimmäinen laatuaan ensimmäistä kertaa Europolin johdolla jäsenvaltiot tämänkaltaista yhteistyötä tekivät. Minä en itse asiassa tiennyt, että oma alueeni, alueeni oli mukana Arkimedes-operaatiossa, mutta täytyy sanoa, että minun alueeni kansalaiset olivat kyllä erittäin kiitollisia Arkimedeen jälkeen. Kansalaiset rikollisjärjestöt terrorisoivat kansalaisia kuukausien ajan tätä ennen ja ihmiset olivat todella iloisia ja kiitollisia, kun heidät saatiin kiinni. Eli ei tässä pelkästään äh, mitään äh, viattomia kans- äh, maahanmuuttajia pidätetty, vaan ihmisiä, jotka levittivät pelkoa ja kauhua alueella niin kuukausien ajan. Minä haluan nyt tämänkin saada sanoa ääneen. Eli kyllä tässä ihan selvästi operaatiolla oli erittäin hyviäkin tuloksia. Ja kun sanotte, tai kun minä sanon tällaista, niin äkää nyt kritisoiko minua siitä, että minä kerron, että kansalaiset ovat iloisia ja kiitollisia, että saadaan rikollisia nalkkina. Heitä on vähän vähemmän meitä kiusaamassa. Nyt kiinnostaisi kuulla näistä mukana olleista poliisiviranomaisista, minkälaista tarvetta ja mahdollisuutta he näkevät tällaisen operaation tehostamiseksi entisestään? Eli minkälaista tietoa olette saaneet jäsenvaltioista? Saako Europol tietoa jäsenvaltioista riittävästi ja yhtä lailla kaikista jäsenvaltioista tosiaan, mitä tulee tarpeisiin järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Ja sitten vielä tuohon ihmiskauppaan liittyen omalta alueelta, niin minulla on vähän samankaltaista kokemusta kuin Birgit Zippelillä. On erilaisia järjestöjä. Valitettavasti meillä päin on suhteellisen, suhteellisen monia organisaatioita, jotka yhtäältä tuovat laittomasti ihmisiä maahan – ja sitten on aika suuri osa, suuri joukko maahan tuoduista, jotka joutuvat ihmiskaupan uhreiksi, prostituutioon, myös lapset tai elinkauppaan ja niin edelleen näiden uhreiksi. Varmaankin aika kiinnostavaa olisi kuulla, että kuinka monet näistä ihmissalakuljettajista sitten ihmisiä kauppaavat myös näihin hyvin järkyttäviin tarkoituksiin. Arvon kollegat, minä näin, että jotkut haluavat vielä esittää täydentäviä kysymyksiä, mutta ilmeisesti näitä nyt alkaa sadella enemmän ja sehän, että minulla ei ole oikein ohjakset käsissä. No, nyt kun annoin teille tällaisen mahdollisuuden, niin minkä sille voit. Ja toivoisin, että Anna pitää puheenvuoronsa hyvin lyhyenä, kuten myöskin Korina. Anna, ole hyvä. Hiljattain Portugalissa pidätettiin kilainen, Kiinan kansalainen, koska häntä haettiin Kiinassa petoste, petoksen takia. Hän oli saanut kultaisen viisumin ja Portugalin hallitus kieltäytyy antamasta minulle äh, näiden henkilön nimiä, jotka ovat saaneet kultaisen viisumin, koska heitä suojellaan. En nyt kysy heidän pankkitilnumerotaan, vaan haluaisin tietää, ketkä ovat saaneet tällaisen kultaisen viisumin. No, tällainen järjestelmä on myöskin muissa maissa, ilmeisesti Italiakin tätä pohtii. Eli sillä tavallahan saadaan maahan rikollisia. Se on ihanteellista järjestäytyneelle rikollisuudelle. Onko teillä tästä näyttöä ja teettekö jotain, jotta voisitte sitten saada jäsenvaltiot lakkaamaan käyttämästä tällaista järjestelmää, joka on tapa tuoda järjestäytynyttä rikollisuutta EUn alueelle. Okay, um, that's, so what... Hyvä, siis minuutin puheenvuoroja enää. Cornelia, seuraavana ole hyvä. Ei tässä mene minuuttiakaan. Kollega Wainwright sitten johonkin sopimuksen Europolin ja Frontexin välillä edellisen liittyen Voitteko tähän suunniteltuun sopimukseen liittyen sanoa jotain enemmän? Velvoittaako tämä jäsenvaltiota toimittamaan teille tietoja vai mikä tässä on taustalla ajatuksena? Kiitokset ja sitten vielä kollega Jurek ja sitten vastauspuheenvuoroon. Nie wiem na ile w tej chwili będziemy mogli uzyskać odpowiedź, jeżeli nie to powtórzę ją w następnym. Kiitos. Powtórzę swoje pytanie w następnym. Niin, haluaisin nyt puhua tuoteen kysymykseen, joka liittyy kyllä seuraavaan kohtaankin. Nämä ryhmät, jotka harjoittavat ihmiskauppaa, ovat hyvin paljon liikkuvia ja he, ne toimivat hyvin kansainvälisesti. Ne ovat paikallisia ryhmiä, jotka järjestävät tätä kauppaa tietystä maasta johonkin toiseen, vai onko kyseessä kansainvälisistä ryhmistä? ja millä tavalla sitten kriisiä on hyödynnetty kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan sitten ansaita rahaa ihmiskaupan kautta. No niin, uusi puheenvuorokierros tässä tuli avattua, pyydän anteeksi. Mutta varmaankin selviät näistäkin kysymyksistä. Ole hyvä. Uh, niin kollega Sippelin kysymykseen koskien näitä salakuljettajia. Niin, 170 pidätettiin, mutta minulla ei ole nyt tarkempaa tietoa käytettävissäni, eli missä määrin ne ovat niitä varsinaisia taustatekijöitä, mutta ihan perusteltu kysymys, joten palataan siihen tuonempana. Ja sitten palaute siitä, mitä tapahtuu tämän prosessin jälkeen varmaankin me tie, sitä tietoa tulemme saamaan, koska muutenhan tässä ei ole mitään järkeä. Se vain korostaisi sitä, että Europol ei toimi niin tehokkaasti kuin se voisi, koska tiedon kulku jäsenvaltioiden Europolin välillä ei ole niin tehokas kuin mahdollista. Siihen minä aina vain viittaan. Kyse on hyvin laajasta operaatiosta ja tarkoituksena on varmistaa tiedonkulku. kulku saada tehokkuutta aikaiseksi ja toivottavasti sitä kautta saadaan pikkuhiljaa muutoksia siihen päivittäiseen työhömme ja siihen, mitä kollega Kirkhope totesi. Voimmeko päästä tästä päivittäiseen operaatioon? No valitettavasti ei, mutta me tarvitsemme kuitenkin tätä tehokasta tiedon välitystä. Mutta mihin me voimme ryhtyä on tällaiseen alakohtaiseen operatiiviseen yhteistyöhön, kuten kyberrikollisuuden osalta. Niin, kollega Gomez, nämä kultaiset viisumit, No, minulla ei ole tästä mitään sen kummempaa tietoa Portugalin viranomaisilta. Tämä nyt on minulle uusi tieto, mutta nyt kun kerroitte minulle asiasta, niin tulen perehtymään aiheeseen. Kollega Ernst taas kysyi Frontexin Europolin välisestä sopimuksesta. Sehän on hoidettu Frontex-sopimuksessa tai asetuksessa. Eli käsittelemättömiä henkilötietoja voidaan välittää eteenpäin Europolille – noudattaen tietoisia määräyksiä. Tarkoituksena on hyötyä näistä tiedoista omissa toimissamme. Sit, niin, kollega Jurek, niin, nämä järjestöt toimivat yhä sujuvammin rajat ylittävästi ja me olemme eri operaatioissa havainneet, että järjestöt saavat paikallisen tason toimijoilta tukea, mutta ne toimivat kuitenkin eh, rajat ylittävistä, jotkut ovat toimineet vuoden ajan lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Eli nämä rikollisvertostot käyttävät hyödyksi näitä vapauksia, joita on olemassa eli vapaa liikkuvuus, netin käytön vapaus, globaalin yhteiskunnan tarjoamat vapaudet. Näitä käytetään rikoksen teko mielessä hyödyksi, joten mm, meidän täytyy sitten tästä johtuen myöskin poliisi rintamalla tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Oikein paljon kiitoksia Rob sinulle siitä, että vastasit vielä näihin lisäkysymyksiin. Ja toivottavasti niin, no hetken kuluttua päästäänkin jatkamaan keskustelua, kun pääsemme esityslistalla kyberrikollisuusasiaan. Tämä seuraava esityslistan kohta, siihen ei liity keskustelua, mutta tämä on vain teille tiedoksenne. Eli suullinen kysymys, johon liittyy myöskin keskustelu, on suunniteltu täysistuntoon aiheesta sisäinen turvallisuus ja siihen liittyvä strategia. Joulukuussa livessä tästä strategiasta äänestetään ja koordinaattorit valmistelevat asiaa ja me jatkamme samalla tiellä kuin silloin, kun keskustelimme tai laadimme suullisen kysymyksen Välimeren alueen tilanteeseen liittyen. Eli toimitaan samalla tavalla, mutta kun kyse on sisäisen turvallisuuden strategiasta, niin meidän tulisi varmistaa, että mahdollisimman selkeäsanaisesti kerromme näistä keskeisimmistä kysymyksistä ja asioista. Jos teillä on tähän liittyen nyt jotain huomautettavaa, niin pyytäkää puheenvuoroa, muutoin siirrymme eteenpäin. Eli tämä oli oikeastaan vain teille tiedoksi. Kollega Winberg. Baltis, sopisiko esittää kysymys tästä? Yes. Toki tähän suulliseen kysymykseen voi esittää kysymyksen. Please go ahead. Olkaa hyvä vaan. Uh, read your... No sitten kun olette lukenut sen, mitä teillä oli tästä tiedoksi. No, sanoin jo sanottavani. I have finished, you can ask the question. Eli nyt voitte esittää kysymyksenne. Okay then. No hyvä, mä aion puhua ruotsia. Minulla on tässä nyt hiukan kysyttävää nimittäin siitä, että milloin EU aikoo toteuttaa todellista aitoa turvallisuusstrategiaa, joka ei käänny itseään vastaan. Eilen luin kolmesta ruotsalaisesta, jotka olivat Somaliasta tulleet äh, Euroopan unioniin äh, tämän kierto siirtolaisuuden kautta tietosuojasääntöjen perusteella nämä ihmiset, nämä henkilöt olivat istuneet netin ääressä radikalisoitumassa. Sitten he olivat lähteneet Syyriaan, liittyneet murhaajien, orjakauppiaiden, raiskaajien armeijaan. Nämä kolme ISIS-jäsentä saivat pommin päälleen tässä muutama päivä sitten. Hyvä niin, koska muuten he olisivat varmaan lähteneet uudelleen. Tai ehkäpä he olisivatkin tällä kertaa äh, AK-47 käsissään hyökänneet ostoskeskukseen Ruotsissa. Olisiko parempi, että, tai varmaan on parempi, että meillä ei ole turvallisuusstrategiaa ollenkaan, kuin että meillä on turvallisuusstrategia, joka heikentää tilannetta niin Ruotsissa kuin muuallakin. Kysymykseni, mitä aiotte tehdä, jotta tämä strategia ei käänny itseään vastaan? Tämähän olisi aivan hengenvaarallista, vaikkakin tietenkin poliittisesti korrektia. Kiitos. Kiitokset kollega Winberg. Niin mitä tähän suulliseen kysymykseen tulee, niin koordinaattorit sitä luonnostelevat, joten teidän tulisi olla koordinaattorinne yhteydessä. Se olisi tärkeintä tässä yhteydessä ja valiokunnassa tästä keskustellaan ja myöskin äänestetään ja sitten vielä menee tämä asia täysistuntoon. Jos me täällä aloittaisimme tämän keskustelun nyt, niin tämä olisi ehkäpä liian ennen aikaista. Joten jos muita kommentteja tai kysymyksiä tähän liittyen ei ole, niin voinemmekin siirtyä eteenpäin keskustelemaan verkkorikollisuudesta ja internetissä harjoitettavan järjestäytyneen rikollisuuden uhkien arvion esittelyyn. Europolin johtaja Rob Wainwright tulee esittämään oman alustuksensa ja haluankin antaa Rob sinulle saman tien puheenvuoron esitystäsi varten. Olepa hyvä. Uh, again, Mr. Kiitos. Jälleen puheenjohtaja. Mm, minä olen ainut puhuja täällä, että ehkäpä puhun hiukan pidempään kuin normaalisti puhuisin, mutta tietenkin noudatan puheenjohtajan neuvoa sitä, että aina tulee jättää aikaa jäsenten kysymyksille. Tämän kokouksen pääsyynä on nyt siis keskustella verkkorikollisuudesta, erityisesti nyt tämän Europolin vastikään esitellen esittelyn kautta. Kyseessä siis internetissä harjoitettava järjestäytyneen rikollisuuden uhkien arvioinen esittely, jonka Euroopan verkkorikollisuuskeskus Europolin puitteissa on valmistellut. Tässä on tarkoitus ilmoittaa teille, poliitikoille, päätöksentekijöille verkkorikollisuudesta. Ja me olemme saaneet 28 jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisilta myös yksityiseltä sektorilta ja akateemisesta maailmasta tähän vastauksia. Nyt kerron teille esityksessäni hiukan pääasiallisista löydöksistä ja tietenkin tämä liittyy lainsäädäntöhankkeisiin, jotka kuuluvat juuri tälle valiokunnalle ennen kaikkea. Muutama sana Europolin verkkorikoskeskuksesta. Tämä toimii Europolin tavanomaisen toimintamallin pohjalta. Eli meillä on tietojenvaihto keskuksemme, järjestelmämme yli sata asiantuntijaa ja 160-170 yhteyshenkilöä, jotka työskentelevät Euroopassa ja muualla lainvalvontaviranomaisten puitteissa. Ja juuri tällä alalla he tarjoavat meille foorumin koordinoida paremmin vastaustamme verkkorikollisuuteen. Tämä on hyvin toimiva malli ja meillä on tietenkin tässä tarpeelliset suojatoimet niin kuin aina. Tämä työ käynnistyi vuonna 2013, keskittyy kolmelle alalle. Ensinnäkin nettipetokset, eh, identiteettivarkaudet, luottokorttipetokset. Tätä kautta luodaan kyllä vähällä riskillä hyvin suuria voittoja tietoja, eli tämä on suosittua verkkorikollisuutta. ECP viime vuonna julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan tämän petostyypin äh, kokonaissumma Euroopassa vuodessa on noin 1,3 miljardia euroa. Ja tällainen kaupan käyntiin liittyvä rikollisuus äh, juuri nettikaupassa on äh, lisääntymään päin. Toinen tärkeä ala on äh, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Tämä on hyvin tärkeä ala, koska äh, tämä ongelma on hyvin, hyvin suuri. Äh, perversejä löytyy ja me pyrimme todella saman kiinni rikollisverkostoja, jotka yleensä kattavat tuhansia henkilöitä, jotka tuottavat ja jakavat lapsipornoa ja satoja epäiltyjä onkin saatu kiinni. Tällä viikolla ja viime viikolla 15-8 maan asiantuntijaa tapaavat Europolissa erityistyöryhmässä arvioidakseen 4 miljoonaa, 4 miljoonaa uutta lapsipornoa kohdetta, joita on viime kuukausina takavarikoitu. Kyse on kuvista ja filmeistä yli viisi teraa bittiä kaiken kaikkiaan. Eli tämä on aivan järkyttävä. Nämä kuvat ovat järkyttäviä ja asiantuntijamme, jotka tätä työtä tekevät, joutuvat tätä äärimmäisen järkyttävää materiaalia katsomaan mutta tätä materiaalia tulee nettiin jatkuvasti lisää ja materiaalissa nähdään yhä enemmän väkivaltaa, joka liittyy seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja valitettavasti suuntaus äh, on sellainen, että uhrit ovat yhä nuorempia. 10 prosenttia uhreista on jopa alle kaksivuotiaita. Samoin äh, salausteknologiaa käytetään yhä enenevässä määrin tämän toiminnan salamiseksi ja piilottamiseksi ja valitettavasti tällä alalla toimivat kaikkein taitavimmat IT-asiantuntijat ja Europolissa, kaikkialla Euroopassa tutkijamme törmäävät seinään, koska salausteknologia on liian, liian taidokasta. Kerta kaikkiaan sitä ei saada murrettua. Samoin sitten Euroopan unionissa mm, on erilaisia verkkohyökkäyksiä, esimerkiksi äh, se, että pyritään saamaan kansalaisten pankkitilinumeroita, äh, PIN-koodeja, jotta heidän tilinsä saataisiin äh, tyhjennettyä. Samoin miljoonia tietokoneita kaapataan ja käytetään rikos hyödyn saamiseksi. 300 miljardia euroa vuodessa on arvioitu vahinko, jota hakkerit aiheuttavat. Ja meillä on todella 50 rajat ylittävää verkkorikostutkintaa ollut viime vuonna. Olemme mukana myös yhteistyössä, jossa pyrimme todella juuri näitä salausteknologioita murtamaan asiantuntijamme, myös meidän asiantuntijamme yhdessä akateemisen maailman ja teollisuuden asiantuntijoiden kanssa pyrkivät tekemään yhä parempaa yhteistyötä. Meillä on rahoituspalveluista ja internetturvallisuudesta asiantuntijoita ja samoin jo kahdessa eri yrityksessä ja tällä hetkellä kymmenen muun kaupallisen yrityksen kanssa olemme valmistelemassa yhteistyösopimuksia. Me pyrimme todella vahvistamaan kapasiteettiamme ja olemme perustaneet myös yhteisen verkkorikollisuustyöryhmän juuren asioita käsittelemään. Tämä työ tietenkin mahdollistaa myös sen, että saamme erittäin hyvän äh, kuvan suuntauksista, trendeistä äh, verkkorikollisuuden piirissä. Meillä on tällainen uhka-arvio, olenkin tuossa alkupuheenvuorossani jo kattanut osan tästä, mutta pari-kolme horisontaalista kysymystä ehkä nostaisin erityisesti esiin. Ensinnäkin verkkorikollisuus lisääntyy, siitä tulee yhä, yhä sofistikoidumpaa, taidokkaampaa ja juuri tällainen netissä toimiva palvelun perustuva rikollisuus on nyt lisääntynyt tässä yhä enenevässä määrin on äh, palvelun tarjoajia, jotka tarjoavat äh, IT-rikollisien, nettirikollisien käsiin välineitä. Esimerkiksi tällaisiin spammauskampanjoihin voi ää, äh, ostaa palveluja tai salasanojen avaamiseen mm, taikka jonkun identiteetin varastamiseen. Näin ollen verkkorikollisuus on siinä, siinä mielessä hyvin helppoa rikollisuutta, että palveluja on todella tarjolla netissä ja hyödyt ovat valtavia, voitot ovat valtavia ja tämä tietenkin johtaa alan kasvamiseen entisestään ja netti- ja verkkorikollisuuden kasvamiseen nuoria IT-asiantuntijoita palkataan vaikkapa myymään huumeita netissä järjestäytyneen rikollisuuden palvelukseen. Samoin voidaan vaikkapa varastaa Euroopassa miljoonasta pankkitilistä kustakin yksi euro ja pankit ja myöskään nämä uhrit eivät näitä varkauksia välttämättä edes edes havaitse. Tämä osoittaa, että myös itse asiassa rikolliset toimivat uudella tavalla toisin, toisiaan kohtaan. Aiemmin rikollisten kilpailu saattoi olla varsin väkivaltaistakin, mutta nykyään he tekevät hyvin paljon yhteistyötä eivätkä pyri pelaamaan toisiaan pois kentältä. Nyt he ovat pikemminkin liikekumppaneita kuin kilpailijoita tällä rikollisuuden saralla, ja tämä kyllä on hyvin vaarallinen uhkakuva tulevaisuutta silmällä pitäen. Tätä kaikkea taustaa vasten on tietenkin hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät myös yksityisyyden suojana sekä poliisitoimintaan netissä. Tietenkin tilanne on muuttuva. Me olemme jatkuvasti netissä. Suuri osa elämäämme on tallessa netissä, pilvipalveluissa muun muassa. Ja rikolliset käyttävät teknologiaa omien rikollisten pyrkimystensä ajamiseksi yhä enemmän. He tekevät yhteistyötä, käyttävät salausteknologioita pysyäkseen piilossa ja salassa, käyttävät kaiken näköisiä porsanreikiä ja eroja kansallisten lainsäädäntöjen välillä ja repivät kansalaistemme selkänahasta ja yritystemme selkänahasta miljardeja euroja. Itse asiassa poliisit eivät ja poliisitoimintaa ei ole tämän kehityksen kelkassa tällä hetkellä. Kehitys on hyvin nopeaa. Me emme ole reagoineet kyllä niin nopeasti. Ja kun ajatellaan digitaalista rikostutkintaa, siitä on tultava osa päivittäistä työtämme ja meidän on tehostettava poliisiyhteistyötä ja sen menettelytapoja. Mm, tässä edellisessä kokouksessakin tähän viitattiin. Ja meidän on tehtävä myös yritysmaailman teollisuuden kanssa entistä parempaa yhteistyötä. Nämä ovat kaikki haasteellisia tehtäviä ja Europol tietenkin pyrkii tekemään oman osansa. On myös ala, joka ei ole itse asiassa valvonnassamme ja joka sekin on hyvin tärkeä. Nimittäin laki, lainsäädäntö, lainsäädäntökään ei ole pysynyt oikein teknologian kehittymisen kanssa samassa vauhdissa. On offline-maailma ja online-maailma. Uskokaa minua, kun sanon, että näiden kahden välillä on valtavia eroja ihan lainsäädännössä, jotta poliisit voisivat turvata kansalaistemme elämän eri aloilla. Ajatellaan anonyymisyyttä, josta kaikki kovasti nautimme netissä. Mukavaahan se, että kukaan poliisi tätä halua lähteä muuttamaan, mutta nyt myös kaupalliset toimijat, kuten vaikkapa Google, käyttävät mm, tätä anonyymisyyttä, pyrkivät purkamaan sitä, samoin Amazon tallentavat tietoa siitä, mitä olemme vaikkapa ostaneet viimeisten vuosien aikana. Ja Snowden keskustelun jälkeen esimerkiksi pankit, lentoyhtiöt ja niin edelleen tietävät kansalaisten toiminnasta huomattavasti enemmän netin kautta kuin mitä lainvalvontaviranomaiset tietävät. Kovasti tässä työtä on tehty myös tässä talossa, muun muassa tietosuojapakettia valmisteltaessa. Tämähän on tärkeä takuu meidän vapauksillemme ja oikeuksillemme. Ja kyllä meillä täytyy olla pääsy tiettyihin tietoihin, jotta voimme toimia samalla mahdollisimman läpinäkyvästi ja luottamukseen perustuen. Ehkäpä meidän täytyisi, kun ajatellaan näitä uhkia, joita kansalaisiin kohdistuu, niin ihan pyrkiä kohdistetusti niihin puuttumaan. Kun ajatellaan salaustekniikoita vaikkapa netissä, esimerkiksi DocNet, eli äh, se netin osa, johon hakukoneet eivät ulotu. Siellä, äh, siellä on esimerkiksi tämä Tor-verkko, äh, jota Darknetissä eri rikolliset käyttävät hyödykseen. Aiemmin tuossa selitin esimerkkinä vaikkapa lapsiporno, kuvien ja filmien vaihdon, mutta Darknetin puitteissa, kun on tämä Tor-verkosto, niin siellä on kaksi ja puoli miljoonaa päivittäistä käyttäjää, jotka Toria käyttävät, ja kolmannes heistä Euroopan unionissa. Ja kesäkuisen tutkimuksen mukaan viikossa yksi viikko kesäkuussa 20 prosenttia torissa olevista sivuista liittyy lapsipornoon, toiset 20 prosenttia myy huumeita ja 14 prosenttia sisältää tietoa varastetuista luottokorteista. Tor-verkostossa yli puolet toimista ovat siis rikollisia toimia ja tämä on kyllä aika kovaa tietoa tosi asiaa ja faktaa. Ja tietenkin tässä nyt ei haluta ilmaisuvapautta estää. Ja te tiedätte paremmin kuin minä, kuinka tärkeää Tor on välineenä esimerkiksi poliittisille toimijoille tietyissä maissa, henkilöille, jotka joutuvat toimimaan maan alla mm, oppositioedustajille, jotka muuten olisivat vaarassa. Enkä minä tätä halua muuttaa, mutta haluan vain kertoa teille, että Tor-verkosto on hyvin, hyvin merkittävä ää, foorumi rikollisille, kun nettirikollisuudesta puhutaan. Given the technical capacity to... Tarkoituksena on tunnistaa ne, jotka ovat online ja puuttua viestintään perustelluissa tapauksissa epäilyksen vallitessa ja tietyin valvonnan, valvontakeinoja käyttäen. Mitä tulee viestinnän, viestinnän puuttumiseen, se on hyväksytty Euroopassa ja sitä on käytetty lainvalvontaviranomaisten toimesta suojellaksemme kansalaisten yksityisyyttä, esimerkiksi puhelinkuuntelut, jota käytetään tietenkin valvotussa olosuhteissa, lainsäädäntöä noudattaen ja valvotussa olosuhteissa. Eli online-maailmassa pitäisi toimia samalla tavalla, mutta näin valitettavasti ei ole. Ja jos lainvalvontaviranomaisilla ei ole mahdollisuus valtuuksien rajoissa lähteä katsomaan, ketkä rikollisesti toimivat online-maailmassa, niin silloin me emme voi varmistaa internetin turvallisuutta. Meidän tietenkin täytyy vaalia ilmaisun vapautta, mutta yhtä lailla meidän täytyy varmistaa, että me suojelemme kansalaisten turvallisuutta silloin, kun he toimivat online-maailmassa. No mitä Europolissa ja Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksessa tehdään? Me yritämme siis selvittää, teillä näitä ongelmia. Me koordinoimme lukuisia operaatioita. Ehkäpä olette kuulleet perjantaisesta operaatiostamme, jossa koordinoimme 16 jäsenvaltion ja Yhdysvaltain yhteistä toimintaa. 410 piilotettua markkinapaikkaa tunnistettiin. Siellä oli myynnissä muun muassa laittomia aseita. Me takavarikoimme paljon käteistä ja virtuaalista rahaa ja myöskin pidätyksiäkin toteutettiin. Ja yksi keskeinen tekijä saatiin pidätettyä. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten yhteistyö kriminalistiikan puolella voi toimia. Ja voin kertoa teille, että tässä yhteydessä tehtiin myöskin perinteistä poliisityötä, eli hyödynnettiin peitetoimijan tarjoamia tietoja, joiden pohjalta sitten kykenimme toteuttamaan nämä jatkotoimet. Eli tällaisiin haasteisiin olemme törmänneet lainsäätäjä ja erityisesti Euroopan parlamentilla on keskeinen rooli tässä työssämme. Meidän tulisi saada tukea ja välineitä käyttöömme, jotta voimme tehdä vaikka keskeiset työt. Me tarvitsemme tietenkin ruohonjuuritasolta tätä tietoa ja mitä tulee näihin uh, infrastruktuureihin, niin suurin osa näistä infrastruktuureista ovat yksityisten käsissä, joten he tietävät kyllä enemmän siitä, mitä online-maailmassa tapahtuu. Ja suurin osa operaatioista me perustuu niihin tietoihin, joita saimme yksityiseltä sektorilta. Microsoft voisi nopeasti ja halvasti sulkea botnetit se ei edellytä pitkiä nykyisellään käytössä olevia proseduureja. Ne eivät toimi, mutta valitettavasti tällä hetkellä ö, tällainen toiminta edellyttää näitä pitkää, ö, pidemmän aikavälin toimia. Mutta me tarvitsemme siis yhteistyötä tällä saralla yksityisen sektorin ja lainsäädäntövalvontaa viranomaisten välillä. Myöskin Nitse-direktiivi, josta myöskin tällä viikolla kolmikantan neuvotteluissa keskustellaan. Eli silloin kun tietoa tulee käyttöön, niin heti välittömästi pitäisi välittää tiedot verkkorikollisuusasiantuntijoille vastatoimia vastaan. Ja tarkoituksena on varmistaa, että nämä tiedot välitetään myöskin lainvalvontaviranomaisille esimerkiksi Europolin EC3-yksikön kautta ja katsoa, minkälaisista rikkomuksista on kyse. Eli tarkoituksena on varmistaa, ettei hyökkäyksen pääse sattumaan, mutta antaa samalla myöskin viranomaista ole mahdollisuus puuttua näihin rikoksiin tehokkaammalla tavalla. Eli me tarvitsemme tietenkin myöskin yhteyksiä lainvalvontaviranomaistahoon mutta valitettavasti neuvosto ei halua, että näitä tietoja voitaisiin välittää direktiivin nojalla lainvalvota viranomaisille. Eli tästä syystä vain ainoastaan verkkorikollisuusasiantuntijat voivat katsoa, minkälaisesta rikoksesta on kyse, mutta loppujen lopuksi me emme voi paneutua sitten varsinaisiin taustatykijöihin. Ja minä todellakin toivoisin, että tuette IMKO-kollegaanne Schwabia ja komissiota tämän viikon kolmikantaneuvotteluissa asiaa käsiteltäessä. Ja sitten tähän asetusluonnokseen, siihen mitä kollega de Mera totesi, täältä löytyy määräys, joka poistettiin parlamentin toiveesta, mutta se valitettavasti heikentää meidän toimintamahdollisuuksia, eli että myöskin yksityiset kumppanit voisivat välittää tietoa Europolille ja kansallisille viranomaistahoille. Mielestämme tämä on tärkeää, sillä kun katsotaan Googlea, niin he voisivat helpostikin selvittää luottokorttirikoksia. Ja nämä tiedot haluttiin välittää poliisiviranomaisille eteenpäin, koska heillä on tietoa, missä nämä rikolliset toimivat, mutta ja tämä olisikin loogista, koska meillä on olemassa avoimet markkinat ja vapaa liikkuvuus, ja tästäpä syys, tarkoituksena olisi mahdollista tällainen vapaa tiedon välitysmahdollisuus, mutta nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta Googlein lähettää näitä tietoja eteenpäin, vaan tässä täytyy olla yhteydessä ensi alkuun kaikkiin jäsenvaltioihin tai sitten välittää pyyntö keskusyksikön kautta, mutta se valitettavasti ei tällä hetkellä kykene toimimaan riittävästi tehokkaasti. Eli aikaa ja resursseja ei ole käytettävissä, joten mitään ei käytännössä tapahdu ja näin rikolliset voivat jatkaa toimintaa ilman sen kummempia uh, uhkakuvia. Eli meidän täytyy varmistaa, että Europol voi saada yksityisiltä sektorilta myöskin näitä tietoja käyttöönsä tekniset mahdollisuudet toiminnalle on olemassa, myöskin tietoturvakysymykset voidaan varmistaa ja minä uskon, että meidän täytyy jatkossa kyllä tehostaa tämän saran työskentely. Ja lopuksi vielä kolmaskin esimerkki, joka on teille hyvinkin tuttu, eli tietojen tallentamisaikaan liittyvä direktiivi. Tiedän, mitä siinä sanotaan ja ymmärrän, mitä tuomioistuinkin on asian liittyen sanonut. Tuomioistuin on ilmoittanut, että nykyiset määräykset ovat riittävät äh, muun muassa yleisen turvallisuuden varmistamiseksi, mutta huolenaiheenani on se, että mitä tulee pakollisiin tallennusaikoihin, niin niitä voitaisiin ottaa jatkossa kansallisella tasolla käyttöön. Ja jos näihin tallennusaikoihin ei voida puuttua, niin silloin pidemmän aikavälin tutkimushankkeet voisivat kariutua. Meidän on varmistettava, että tietojen tallennusdirektiivin tilalle saadaan toimivampi ratkaisumalli. En tässä lähde puuttumaan siihen, mitä komissio voisi aiheeseen liittyen ehdottaa. Mutta meidän täytyy varmistaa, että meillä on olemassa mahdollisuudet puuttua tilanteeseen, jos katsotaan mm, muun muassa Googlein toimintaan, niin niiden tuotte, sen tuotteista löytyy erinäisiä ö, ikään kuin haittaohjelmia, joilla voidaan seurata ihmisten online-käyttäytymistä. Tämä on tietenkin aika lailla huolestuttava. Europolissa on tietenkin pantu merkille, minkälaisia huolenaiheita tilanteeseen liittyen. Minä täällä nyt esittelen vain käytännön näkökulmasta näitä asioita ja tietenkin minulla on omat intressini, edustan tässä poliisivoimia ja se täytyy tietenkin näissä keskustelussa huomioida. Mutta loppupeleissä lainsäätäjä eli Euroopan parlamentti päättävät siitä, miten pitkälle voidaan mennä lainsäädäntötiellä, jotta jotta voitaisiin saada aikaiseksi tasapainoisempi ratkaisumalli. Mitä tulee digitaaliseen agendaan, niin minun mielestäni Euroopan unionissa pitää todellakin huomioida se, että salaustekniikat paranevat entisestään ja sitä hyödynnetään rikollismaailmassa. Ja meidän täytyy varmistaa, että poliisivoimilla on mahdollisimman tehokkaat välineet käytössään, jotta online-rikollisuuden voidaan paneutua. Va- samalla vaalien yksityisyyttä ja tietoturvaa, mutta minä uskon, että meillä on erinäisiä asiantuntijoita, jotka ovat kykeneviä kyllä sorvaamaan sopivia ratkaisumalleja. Mutta kuten kertomuksesta käy ilmi, niin me ainakin voimme jo arvioida, minkälaisia verkkorikollisuuteen liittyviä uhkia on olemassa. Ja tämä on hyvä asia. Me näemme, minkälaisen, minkälaisen mittakaavan asiasta on ja mitä pitäisi tehdä. Kiitos kuulu osittain Euroopan parlamentille, koska te olette todellakin jatkuvasti tukeneet meitä eh, Euroopan verkkorikostorjuntaa keskusta perustettaessa ja kiitoksesta myöskin siitä, että olen voinut tehdä tiivistä yhteistyötä libevaliokunnan kansanäiden asioiden tiimoilta. Ja totutun tapaan lopuksi haluaisin korostaa juuri sitä, että tehtävänämme on avoimessa hengessä toimia. Monet teistä ovat jo käyneet Haakissa, mutta erityisesti uusille jäsenille haluaisin esittää kutsun käydä Haakissa katsomassa, mitä me teemme ja miten me teemme. Te voitte keskustella kansallisten poliisivoimien edustajien kanssa. Eli melko pitkä alustus, herra puheenjohtaja, mutta kiitokset siitä, että sain esittää asiani. Kiitoksia. And, um... Oikein paljon kiitoksia sinulle, Rob. Me tarkoituksellisesti jätimme paljon aikaa tämän asian käsittelyyn. Tässä lopussa totesit, että monet asiat liittyvät toisiinsa. Tämä on aika lailla vähättelyä, sillä verkkorikollisuus on monien mielessä. Meillä on täällä asiantuntijoita eri aiheisiin liittyen, joihin itsekin viittasit, mutta me todellakin olemme kiinnostuneita tästä asiasta ja me tiedämme, minkälaisia ongelmia liittyy digitaaliseen agendaan ja muihin kysymyksiin, ja meidän täytyy vain katsoa, miten nämä asiat liittyvät toisiinsa. Eli haasteita kyllä riittää. Meidän täytyy yhtäältä pureutua verkkorikollisuuteen vaalien samalla kuitenkin yksityisyyttä, eli kyllä nämä ovat melkoisia haasteita joiden kanssa me painimme. Joten tästä voimme aloittaa keskustelun, sille on varattu kyllä ihan riittävästi aikaa. Ja vielä kerran kiitokset tästä alustuksesta. Jan Albrecht saa ensimmäisenä puheenvuoron, ole hyvä. Uh, one. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitos vielä Wainwright tästä esityksestä. Näet, nämä tiedot ovat hyvin tärkeitä. Ja meidän on parannettava järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, erityisesti kun ajatellaan verkkorikollisuutta ja internetissä harjoitettavan järjestäytyneen rikollisuuden toteutumista. Ihailen Europolin tekemää työtä, erityisesti verkkorikollisuuskeskusta täällä. Meidän tulee tukea tätä antamalla parempaa rahoitusta ja perustamalla yhteisiä tutkimustiimejä. Nämä tutkimukset ovat tärkeitä, niin teidän tulee saada niihin tukea. No tämän lisäksi oikeudellisten puitteiden muuttuminen No aloittaisin nyt pienestä tarinasta. Voisi kuvitella, että jos katsoo nyt näitä tosiasioita liittyen rikollistilastotietoihin, lasten hyväksikäyttö, lapsiin kohdistuva väkivalta, myöskin naisiin kohdistuva väkivalta, tapahtuvat lähinnä kotipiirissä, perheissä, esimerkiksi. Eli jos olisin teidän sijassanne ja katsoisin tätä asiaa samalla tavalla kuin te tämän salaamisen osalta, niin voisin sanoa, että poliisi- ja oikeusviranomaisten täytyy katsoa perheiden makuuhuoneisiin ja koteihin. Ja tietysti kaikki tiedot sitten poistetaan kaikki videonauhoitukset ja kaikki, jos mitään ei tapahdu. Mutta jotta voidaan ennaltaehkäistä väkivaltaa, joka useimmiten tapahtuu siellä, niin meidän täytyy nähdä se. Tällä tavalla voitaisiin perustella asia, ja tietysti voidaan myöskin perustella asia niin, että poliisiviranomaisilla tällä hetkellä on suuria ongelmia, kun järjestäytynyt rikollisuus siihen liittyvät ihmiset kokoontuvat vaikka jossain metsässä tai jossain, missä ei ole poliiseja yleensä kävelemässä. Eli silloin ei voida tietää, missä he kokoontuvat, sillan alla tai jossain muualla. Eli voitaisiin sanoa, että pitäisi rekisteröidä se, mihin kaikki menevät, jotta voidaan sitten jäljittää, mihin ihmiset menevät. Ja sitten ehkä havaitaan, että on henkilö, joka on mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa ja sitten ihmistä jäljitetään. Ne, joilla ei ole mitään salattavaa, niin sitten heidän nämä tietonsa poistetaan jälkikäteen. Ja miksi näin ei tehdä? Miksi ei toimita näin? Koska se huomattavasti auttaisi meitä jäljittämään järjestäytynyttä rikollisuutta todellisessa maailmassa, missä on mahdollisuuksia jäljittää ihmisiä toisin kuin verkossa, jossa tekniset infrastruktuurit jäljittävät ihmisiä, IP-osoitteet ja niin edelleen. Ja tämä johtuu meidän perinteistämme, perusoikeuksistamme, oikeusvaltioperiaatteesta, demokratiasta. Ja jos niitä sitten sovelletaan tähän te kutsutte tätä nyt väärinkäytetyksi välineeksi tai kryptografiaksi, jota te kutsutte rikollisten välineeksi. No se olisi sama, jos sanoisin, että se on väärinkäyttöä, jos käy metsässä ja sitten pyyhkii pois jalanjälkensä. Ei se ole niin. Se on meidän kansalaisoikeutemme osa liberaalidemokraattista yhteiskuntaa. Minä voin tehdä niin ilman, että minua kutsutaan joksikin, joka käyttää väärinoikeuksiaan. Eli meidän täytyy nyt ottaa hiukan etäisyyttä tällaiseen lähestymistapaan ja näihin syytöksiin niitä kohtaan, jotka haluavat piilottaa jälkensä verkossa. Ja tehän jo sanoitte, että on myöskin ihmisiä, joille tämä on hyvin keskeinen väline välillä. Kyse saattaa myöskin olla vähemmistöstä, joka haluaa suojella itseään ääriaineksilta, jotka haluavat seurata heitä heidän koteihinsa. Se ei välttämättä tapahdu ainoastaan Kiinassa, vaan myöskin täällä. Eli tämä on välillä hyvin tärkeää ihmisille, että heillä on mahdollisuus jollakin tavalla piilottaa tietonsa tai piiloutua kotiinsa. Ei ole mikään rikos piiloutua oman kotiini. Meidän pitää keskittyä mahdollisuuksiin, mitä oikeus- ja poliisiviranomaiset voivat tehdä, jos heillä on perusteltu epäilys jostain riskistä tai muusta. Voi tietysti piileskellä kotonani, mutta jos on olemassa riski tai epäilys, niin sitten on välineitä, joiden avulla poliisiviranomaiset voivat tulla kotiini. He voivat tulla sisään ja etsiä kotiin ja jopa poistaa minut kodistani. Meillä on tällaisia mahdollisuuksia oikeuspuitteissamme ja meillä on oikeudellisia menettelyitä, jotka suojaavat näitä menettelyitä. Meillä on tuomio, tuomareita, oikeusviranomaisia ja niin edelleen. Eli pyytäisin nyt, että istutaan nyt alas ja mietitään, millä tavalla voidaan soveltaa oikeudellisia menettelyitä liittyen kotietsintöihin, videovalvontaan, julkisilla paikoilla ja niin edelleen. Ja sitten täytyy miettiä näitä tilanteita digitaalisessa ympäristössä. Jos on vaikka jokin paikka, jossa tapahtuu jatkuvasti rikollista toimintaa, vaikka huumekauppaa, niin siellä voidaan harjoittaa tietyissä olosuhteissa videovalvontaa. Jos on sitten serveri, jolla säännöllisesti tapahtuu järjestäytynyttä rikollisuutta, niin silloin rajatun ajan voin valvoa, mitä siellä tapahtuu ja jäljittää, kuka siellä käy. Eli meidän pitäisi puhua näistä mahdollisuuksista, eikä täysin unohtaa näitä menettelyitä, joita on sovellettu tähän mennessä. Pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta minun piti selittää nyt tämä kantani. Yeah, and I have a feeling you could have gone on for some time. Minusta tuntuu, että olisit voinut jatkaa vielä tovin. Euroopan digitaalista agendastakin voitaisiin vielä keskustella, eli tämä tulee vielä jatkumaan tulevaisuudessa, myöskin keskustelut salaukseen liittyen. Silloin kun Jan aloitti, niin esit- puhujan lista oli suhteellisen lyhyt, mutta nyt se on pidentynyt pidentymistään. Ja seuraavana puheenvuoron saa kollega Bergia. Oui, euh, merci. Kiitoksia. Aluksi sanoisin, että arvostin hyvin paljon Albrehtin puheenvuoroa. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Ymmärsin, mitä sanoitte, Te sanoitte, että tarvitsette Euroopan parlamenttia, jotta teillä on lisäresursseja ja jotta lainsäädäntö ei estä teitä toimimasta. Ja korostitte sitä, että on yhä enemmän verkkorikollisuutta ja sitä, että verkkorikolliset yhä enemmän hyödyntävät yhä tehokkaampia asiantuntijoita emme nyt elä missään hallinnalleen maailmassa. Nämä verkkorikolliset ovat älykkäämpiä ja meillä pitää olla resursseja, jotta voimme torjua tätä toimintaa. Vuosikausia olen käsitellyt näitä kysymyksiä ja jatkuvasti vaaditaan enemmän, enemmän, enemmän resursseja ja yhä vähemmän sitovaa lainsäädäntöä ja tulokset sitten eivät ole riittävän hyviä. Ja aivan oikein sanoitte, että me olemme onnistuneet pidättämään jonkun rikollisen jollain vanhan tyylisellä operaatioilla. No, verkkorikollisuuteen liittyy nyt tällaista yleistä valvontaa, eikä nyt ole inhimillisiä resursseja, joiden avulla voitaisiin kunnolla käyttää näitä tietoja. Tällainen yleinen valvonta ei saa aikaan tuloksia, se on illuusia. Meillä on tästä esimerkkejä, onko tämä kiinalainen tai venäläinen malli. No ei, emme halua sellaista. Meidän pitää toimia oikealla tavalla, eli tietenkään vauvaa ei pidä heittää pesuveden mukana. Ja myöskin te annoitte erinäisiä lukuja, ne ovat hälyttäviä. Ja meillä pitäisi olla vähän konkreettisia tietoja, koska jos sanotaan, että nämä uhrit ovat yhä nuorempia, jopa alle kaksivuotiaita lapsia, niin mehän kaikki tiedämme, että jos on kiinnostunut näistä asioista, niin ainoa tapa välttää, että lapset joutuvat tällaisten huijausten uhreiksi, se on ennaltaehkäisy, se on tiedottaminen mahdollisimman nopeasti. En usko, että tämä toimintatapa on oikea. Perusteen eivät vakuuttaneet minua. Ja haluaisin kysyä vielä siitä, kun sanoitte, että lainsäädäntö ei ole kehittynyt kehittynyt samassa tahdissa kuin teknologia ja että direktiivien pitää antaa mahdollisuus toimia. Ja haluaisin tästä kuulla lisää. Eli mitä te oikeasti haluatte? Kaikki mitä kuulin sai minut ajattelemaan, että meidän pitää nyt ymmärtää todellisuus ja meidän ei pitäisi kiinnittää huomiota nyt liikaa perusoikeuksiin. Anteeksi vain, mutta tässä nyt on asioita, jotka eivät minua tyydytä. Okay, um, Rob is get... Hyvä. Aika haastavia kysymyksiä Robille. Annetaan hänelle mahdollisuus vastata niihin. Ja toivon tietenkin, että Kirkhopin PNR-asiallekin jää riittävästi aikaa, joten maksimissaan kahden minuutin puheenvuoroja. Seuraavana Anna Gomes, ole hyvä. Um, minä Ymmärrän äh, kahden aiemman puhujan äh, Albrechtin ja Virsian ajatukset äh, erityisesti sitä taustaa vasten, että kansalaisten oikeuksia ovat lainvalvontaviranomaiset jossain tapauksissa polkeneet tai eivät niinkään lainvalvontaviranomaiset eikä missään nimessä Europol, vaan erityisesti tiedusteluviranomaiset. Ja tämä johtaa kyllä aika moisen epäröintiin, ihan niin kuin aiemmat puhujat tuossa totesivat. Toisaalta emme me voi jättää huomiota sitä, että Tämä kaikki johtuu teknologian kehittymisestä ja resurssien puutteesta – kun hallituksemme ja viranomaisemme ovat äh, järjestäytyneet äh, torjumaan äh, verkkorikollisuutta. Minäkin olen joutunut verkkorikollisuuden uhriksi itse asiassa toimiessani korruptiota vastaan, tutkiessani korruptiota ja Valittelen kovasti sitä, että ne viranomaiset, joiden puolen käännyin, eivät ollenkaan ää, edes osanneet havaita ja kyenneet havaitsemaan tämän minun kohdistuneen toiminnan laajuutta. Ja jos tämä olisi liittynyt vaikkapa lasten lasteni hyväksikäyttöön, niin olen valmis sanomaan, että minä todella olisin valmis luopumaankin osasta perusvapauksia tai rajaamaan niitä, kunhan tätä rikollisuutta saadaan torjuttua. Minä olen hyvin, hyvin sitoutunut näihin perusvapauksiimme, mutta silti meidän täytyy keskustella uusista välineistä, joita laivalvontaviranomaiset tarvitsevat voidakseen toimia. Ja tietenkin ehdoista, joiden puitteissa ja periaatteista, joiden puitteissa heidän on toimittava. Kyllä tässä jonkinnäköinen selvyys saadaan, on saatava esimerkiksi Yhdysvaltain ja muiden merkittävien kumppanien kanssa. Tiedämme, että Yhdysvalloissa yksityisyyden suoja on heikko ja näin sitten eh, rikolliset kaikkialla maailmassa eh, hyötyvät. Ja tietenkin väärinkäytöksiä tapahtuu myös viranomaisten puitteissa, kun esimerkiksi tiedustelutahot torjuvat rikollisuutta. Monika Kiitokset Anna ja seuraavana Monika Hulmaja. Ähm, ähm, Puheenjohtaja, kolme kysymystä kaiken kaikkiaan. Ensinnäkin, no yksi esimerkki, luottokorttipetokset. No vaikuttaa aika harmittomalta. Tässä nyt joku huomaa, että tililtä on hävinnyt 2000 euroa. Se on sieltä vilpillisesti poistunut. No, sitten poliisi puuttuu asiaan. Eli kysyisin, kuinka paljon tietoja Europal saa näistä konkreettisista tapauksista jäsenvaltioista. Täytyyhän todeta, että kyse ei ole vain yhdestä kahden tuhannen euron petoksesta, vaan usein kyse on suurista toimista, jotka yhteensä liittyvät sitten miljooniin euroihin. Ja tässä on toimittu fiksusti internetissä, kyse ei ole mistään pankki, ryöstöstä, jossa kerralla otetaan suuri summa rahaa, vaan että tämä on jaettu niin pienin osin, että ei huomatakaan, että se on yhteensä 50-50 miljoonaa euroa, jotka on sitten saatu petoksilla internetissä. Ja ensinnäkin siis tämä tiedon kulkukysymys. Sitten Albrecht kysyi juuri tästä tietojen säilyttämiskysymyksestä. EU-tuomioistuin yhtäältä on puhunut tästä tarpeellisuudesta ja suhteellisuudesta ja toisaalta on korostettu, että perusoikeuksien rajoittaminen täytyy ottaa mukaan, mikäli ihmisoikeudet tai perusoikeudet tai ihmisten turvallisuus ovat ristiriidassa. Eli tässä on kaksi perusoikeutta, jotka ovat nyt ristiriidassa tietojen tallentamisen osalta Albrecht korosti, eli täytyy olla lähestymistapa, joka on esimerkiksi aluekohtainen, esimerkiksi videovalvonta. No, tämä on nyt poliisin klassista työtä. Voisitteko edes yrittää kertoa meille vähän, onko tässä jonkinlaisia rajoitusmahdollisuuksia ja millaisia ja millä tavalla te käytätte tiettyjä tietoja, esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi. Eli voisitko kertoa jostain indikaattoreista, joita voisimme käyttää poliittisessa työssämme? Ja sitten kolmas, työ, nämä, kolmas kysymys, asiantuntijat, ne, jotka käsittelevät rikollisia kysymyksiä internetissä ja tuntevat nämä teknologiset mahdollisuudet – Onko Europolissa käsityksenä mukaan tai jäsenvaltioissa riittävästi henkilöstöä, joka pystyy tietämään, millaisia teknisiä mahdollisuuksia on, vai onko tilanne edelleen se, että meillä on henkilöstöpuutetta ja että rikolliset tuntevat nämä asiat paremmin kuin me? Thank you, Monica. Um, Kiitokset. Seuraavana edustaja Boni. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, first... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun saanen kiittää tästä tekstistä. Tämä on hyvin innoittavaa. Myöskin sen päätelmäosio, eli meidän täytyisi käydä nämä päätelmät kyllä kohta kohdalta läpi. Toisakseen silloin kun keskustelemme digitaalisesta vallankumouksesta, niin meidän täytyy aina pitää mielessä, että on olemassa sääntöjä reaalimaailmassa siis, ja meidän tulisi soveltaa digitaalisessa maailmassa näitä samaisia sääntöjä, joten pikkuhiljaa meidän pitäisi sopeuttaa näitä olemassa olevia reaalimaailman välineitä digitaaliseen maailmaan. Verkkorikollisuusuhka kasvaa jatkuvasti ja meillä on yhtäläinen haaste edessämme, eli meillä pitää olla paremmat välineet käytettävissämme, jotta voidaan yhtäältä suojella yksityisyyttä, mutta samalla tarjoten kansalaisille turvallisuutta. Ja nyt kysyisinkin meiltä kaikilta oikeastaan ensinnäkin sitä, että miten tietosuojajärjestelmät voidaan linkittää uusiin toiminta palvelut olisivat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Eli security by design ajattelutapa, miten se voidaan huomioida ja miten tuomioistuimen päätöksen nojalta meidän tulisi suhtautua tähän tietojen tallentamisaikakysymykseen. Me tiedämme, että me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan, jos me haluamme suojella kansalaisiamme kuitenkin samalla huolehtien näistä perusoikeuksista. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavana Natali Grisbeck, olkaa hyvä. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Eli muutama sana ja pari kysymystä kansallisvapauksen valiokunnassahan meillä on tapana puhua näistä vaikeista kysymyksistä. Eli meidän, mikä on oikea suhde demokratiassa, kun ajatellaan perusoikeuksien suojelua tietysti ja toisaalta sitten mahdollisimman suuri turvallisuus näissä länsimaisissa demokratioissa. Nämä luvut, joista puhutte, ja puhun nyt ainoastaan yhdestä asiasta, eikä tämä kuitenkaan tarkoita, että en välitä muista, mutta nämä ovat hälyttäviä lukuja, joista puhuitte liittyen lapsipornoon ja siihen, että se on moninkertaistunut kuvottavalla tavalla, kun ajatellaan näitä lasten väärinkäytöksiä ja tätä väkivaltaa, joka kohdistuu lapsiin. Tietysti haluamme tukea näitä tutkimuksia ja torjua verkkorikollisuutta. Tässä ikään kuin noustaan rappusia, rullaportaita, jotka menevät alaspäin. Ja tämä on katastrofaalinen tilanne. Ja tämä tasapaino on löydettävä. Eli kaksi kysymystä tähän liittyen. Te äsken sanoitte, että en ole poliitikko, vaan olen toiminnanmies. Mutta haluaisin sanoa, että me parlamentin edustajat, mekin olemme toiminnan ihmisiä, ja Anna Gomes kertoi kokemuksistamme, ja meidän pitää olla myöskin lähellä kansalaisia ja reaalielämää. Eli millä tavalla voitaisiin yhtäältä parantaa tätä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan tehokkaasti torjua näitä väärinkäytöksiä. Meillähän on tässä asiassa vastuuta. Meidän täytyy muistaa kaikkein pienimmät lapset. Hehän ovat hyvin haavoittuvassa asemassa, heitä on suojeltava, meidän on heitä suojeltava kaikin keinoin. Ja toisaalta meidän täytyy miettiä oikeudellisia puitteita, jotka ovat EUn arvoisia. No, voi sanoa ihan suoraan, että mitä tulee lapsipornoon, niin voisin jopa suostua siihen, että internetsivuja suljetaan – en nyt tiedä, onko se mahdollista ja onko se tehokasta. Tämä on asia, joka tulee usein esille tässä valiokunnassa. Tämä on oikein ainoastaan puitteissa, jotka ovat eurooppalaiset ja hyvin järjestetyt. Kiitos. Thank you, Natalie. Kiitokset. Nyt uusia puheenvuoropyyntöjä ei oteta enää vastaan, koska meillä on vielä PNR-asia käsittelemättä. Seuraavana edustaja Stevens, olkaa hyvä. Ja dank Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin oikein huolellisesti tuota esitystä. Yksi asia mielestäni kuitenkin jäi hiukan puuttumaan, kun puhutaan valtion julkisista järjestelmistä. Esimerkiksi Belgiassa Pelkakomin tietojärjestelmään murtauduttiin tai soluttauduttiin ja väitettiin, että tekijät olivat amerikkalaisia. Tästä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Tämä oli aika vastikäinen tapahtuma. Ja itse asiassa luulemme, että Venäjä hyökkäsi järjestelmään ja ainakin Baltian maissa järjestelmät ovat kaatuneet hyökkäysten vuoksi. Eikä tämä sinänsä ole niinkään järjestäytynyttä rikollisuutta, vaan mm, rikollisuutta luonnollisesti, kun toinen maa kaataa toisen maan järjestelmän hyökkäyksensä kautta. Miten tällaiseen voidaan puuttua? Ja sitten tosiaan tuo soluttautumisvaara, että ulkomaiset viranomaiset, vaikkapa Venäjä tai Kiina esimerkkeinä, voivat äh, kaupata arkaluontoisia tietoja muiden maiden järjestelmistä. Täällä on puhuttu perusoikeuksista, Tätä täytyy ehdottomasti pohtia. Olen aivan samaa mieltä lasten hyväksikäytön suhteen. Sitä ei mitenkään voida hyväksyä. Tästä ei pääse yli eikä ympäri. Mutta emme me samalla voi myöskään luopua perusoikeuksistamme, kun ajatellaan ihmisiä, jotka eivät tee rikoksia. He joutuvat maksamaan korkean hinnan rikosten torjunnasta, jos he joutuvat luopumaan omista oikeuksistaan. Ei perusoikeuksista voida luopua rikollisuuden torjunnan nimissä. Samalla tulisi tarkastella yrityksiä, jotka tarjoavat nettipalveluja, vaikkapa Google ja muut, taikka tietoteknologiayrityksiä, jotka voisivat olla kumppanimme verkkorikollisuuden torjunnassa. Ehkäpä meillä olisi tässä hyviäkin mahdollisuuksia, vaikkapa kun ajatellaan ihmisiä, jotka hankkivat IT-alan koulutuksen ja heitä todella tarvitaan, niin heitä täytyisi samalla kouluttaa vahvistaen heidän moraaliaan, jotta he eivät olisi naiveja tai, äh, tai äh, jotta eivät he jäisi ikään kuin tyhjän päälle, vaan saisivat tukea tässä moraalipuolessakin. Kiitoksia. Kiitos seuraavan edustama Tera. Kiitoksia. Puhun nyt ihan lyhyesti. Myös edellinen kollega kiinnitti huomiota näihin perusteisiin, eli toistan nyt, että on tärkeää, että johtaja vastaa näihin kysymyksiin. Nyt puhutaan siitä, että mietitään tehokkaita konkreettisia toimia, jotta voimme suojella alaikäisiä ilman, että puututaan perusoikeuksiin. Eli miten tässä voidaan onnistua? Ja sitten te puhuitte myöskin yhteistyöstä eri virastojen välille. Eli olisi mahdollista harjoittaa Chepolin ja Europolin välillä. Onko se mahdollista? Thank you for sticking to time as well. Kiitos, että olit puhuttu näin lyhyesti ja lopuksi vielä Birgit Zippel, ole hyvä. I will also try to make it very short. Minäkin yritän esittää asian hyvin lyhyesti. Mitä tulee yksityisen yritysten huomioimiseen lainvalvontatyössä, niin kyse ei ole siitä, että pitäisikö näin tehdä vaiko ei, vaan siitä, että missä määrin ne otetaan mukaan. Sillä yksityiset henkilöt eivät voi osallistua lainvalvontatoimintaan, mutta jos saamme tietoa siitä, että alueella niin saattaa syntyä rikos, niin tietenkin minulla pitää olla mahdollisuus olla poliisin yhteydessä, joten meidän täytyy katsoa, missä määrin yritykset voisivat tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja mitkä ovat pelisäännöt. Sitten digitaalisten välineiden käyttöä lainvalvontatoiminnassa ja miss, mihin vedetään raja, kun samalla pitäisi vaalia perusoikeuksia ja yksityisyyttä. Silloin kun kyse on tunteellisista kysymyksistä, tunteita herättävistä asioista, kuten lasten hyväksikäytöstä, niin kyllä silloin me olemme valmiita toteamaan, että näissä tapauksissa – meidän täytyy leikata oikeuksiamme, sillä kyse on lapsista, mutta kun puhutaan käytettävistä välineistä, niin nehän eivät liity vain ainoastaan lasten hyväksi käyttöön. Joten meidän täytyy keskustella siitä, että miten nämä reaalimaailman säännöt on nähtävä ja mitkä ovat digitaalisen maailman pelisäännöt. Meillä on suojeltava lapsia, mutta kyse ei ole vain ja nostaan esimerkiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta, vaan lapsiin kohdistuvista väkivaltatapauksista suurin osa tapahtuu kotioloissa. Pitääkö meidän toimia, niin kuin Jan totesi, eli populistisesti vaatia kaikkiin tiloihin valvontakamerat, sitä emme tietenkään voi hyväksyä, mutta jos ei näin, niin mikä sitten ratkaisuksi? Meidän ei tulisi nostaa tunteita pintaan, mutta meidän täytyy kuitenkin keskustella siitä, mikä on mahdollista, mitä pitäisi tehdä, miten raja vedetään rikoksen vastaisessa taistelussa ja yksityisyyden, yksityisyyden suojassa. Mistä tietoa, digitaalista tietoa saadaan, kela on pääsy näihin tietoihin. Ja minä uskon, että näistä tulisi keskustella ja keskusteluiden pitäisi perustua ei niinkään tunteisiin, vaan faktoihin. Kiitoksia. Slightly, um... Niin tietenkin asiasta ollaan kiinnostuneita ja asiantuntijuuttakin löytyy. Mutta Ropsina tulee palaamaan tänne vielä tuonempanaakin, koska aiheeseen liittyviä asioita tullaan täällä vielä käsittelemään myöhemmin. Joten et välttämättä nyt ehdi vastaamaan kaikkeen, mutta te parhaasi Asiaa hieman vielä palataan tuonempana. Ole hyvä. With Ms. last remark, this debate Niin, kuten kollega Sipö sanoi, niin tässä ei pitäisi lähteä liikkeelle tunteista vain faktoissa, ja näitä faktoja löytyy asiakirjastamme, ja teidän täytyy tietenkin lähteä siitä liikkeelle. Mutta ette välttämättä oikein ymmärrä tämän ongelman laajuutta. Pelkkä poliisivoimien tehostettu työskentely ei riitä online-maailmassa rikollisuuden kitkemiseksi. Tietenkin poliisin täytyy tehdä vielä enemmän myöskin reaalimaailmassa, kotiympyröissä. Ja kyllä poliisivoimilla on mahdollisuuksia toimia, mutta kyse on ikään kuin valinnasta – Mehän tiedämme, että neljä miljoonaa uutta kuvaa on kerätty tämänkin operaatiomme aikana ja olen aivan täysin samaa mieltä siitä, että etteikö fakta olisi se, että yhä useammin nämä uhrit ovat jopa alle kaksi vuotiaita. Nämä vain ovat faktoja ja 20 prosenttia kaikista Tor-verkoston foorumeista, eli 2,5 miljoonaa ihmistä, kuten riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet, niin nämä toimijat ovat paneutuneet vain ja ainoastaan lasten seksuaaliseen hyväksy, hyväksikäyttöön, joten meidän täytyy katsoa sekä reaalimaailmaa että online-maailmaa, mutta meidän täytyy vain katsoa, miten me voimme toimia, mutta tasapainoisesti. Ei tässä haluta lähteä leikkaamaan mitään perusoikeuksia. Offline-maailmassa on tasapaino löydetty, mutta miten voimme varmistaa, että myöskin yksityisyyttä vaalien pankkiasiat, verotukselliset asiat voidaan hoitaa. Eli oikeissa olosuhteissa Poliisilla pitäisi olla oikeus puuttua tilanteeseen, käyttää pankkia verotietojen hyväksi, mutta valvotussa olosuhteissa. Tarkoitan vain sitä, että nykyteknologia on oikeastaan ottanut laivalvota viranomaisilta mahdollisuuden valvoa tilannetta. Eli internetin hallinnointi on aika lailla epävakaalla pohjalla ja toimintamahdollisuudet eivät ole samanlaiset kuin reaalimaailmassa. Monia kysymyksiä täällä on esitetty hyvinkin tärkeitä, kuten ne, jotka kollegat Holmeier ja Gomez esittivät jäsenvaltioiden toimintaan liittyen. Kyllä jäsenvaltiot ovat erittäin sitoutuneita – Eli kyllä tietoa on tarjolla, sitä voisi olla enemmänkin tarjolla, mutta jäsenvaltioiden pitäisi olla vielä tiiviimmin mukana toiminnassamme. Ongelmana on kuitenkin se, että meidän verkkorikostorjuntakeskuksemme on liian pieni, resurssit ovat liian pienet, juttujen määrä kasvaa kasvamistaan, me emme vain kykene niittelemään. Eli tämä on oikeastaan se tämän hetken tämänhetkinen suurin ongelma. Ja sitten, mitä kollega Versia kysyi, eli mihin me oikein pyrimme. Ja minä jo alustuksessani totesin, että lainvalvontaviranomaisilla pitäisi olla samanlaisia välineitä käytettävissä kuin reaalimaailmassa. Eli tietojen välitysmahdollisuus myöskin Europolin suuntaan pitäisi olla mahdollisuus ja että myöskin yksityiseltä sektorilta Europol voisi saada tietoa käyttöönsä. Tätä mahdollisuutta ei pitäisi direktiiviehdotuksesta poistaa. Me tarvitsemme myöskin uuden tietojen tallentamiseen liittyvän direktiivin ja myöskin että kaipaamme, jolla voidaan puuttua suurimpaan ongelmaamme eli salaukseen. Mielelläni palaan tänne vielä uudemman kerran ja vielä kerran kiitokset siitä, että sain olla täällä vieraana. There were some other questions, I think, but... Muitakin kysymyksiä täällä esitettiin, mutta tiiviisti ja ytimekkäästi esitit vastauksen näihin kysymyksiin ja palataan tänne vielä uudemmankin kerran jatkokeskustelua varten. Kiitokset siitä, että oli täällä keskustelemassa kanssamme, kanssamme. Ja toistaisin sen, mitä alkuun totesitte, eli että on hienoa, että esitit uudemman kerran kutsun myöskin uusille jäsenille tutustua järjestönne toimintaan Haagissa. Näin voimme siirtyä sitten esityslistalla seuraavaan kohtaan, eli matkustajarekisteritietojen käyttöön. Ja nyt muistutuksena niille, jotka ovat uutena täällä mukana, niin meidän esittelijämme on Edustaja Kirkhope, varjoesittelijöinä toimivat edustajat Voss, Sippel, Albrecht, Ernst ja Ferrara. Ja ihan lyhyt alustus juuri näille uusille edustajille, jotta he tietävät, mikä on tämänhetkinen tilanne. Muistan, että asiasta keskusteltiin ja sitä myöskin äänestettiin edellisellä lainsäädäntökäydellä live-valiokunnassa. Ja silloin keskustelimme muun muassa siitä, minkälainen tarve tälle ehdotukselle on ja minkälaisista äh, tapauksista olisi kyse tietojen säilyttämisajoista, keskitetty versus äh, hajautettu järjestelmä, pitäisikö ottaa käyttöön pakollinen vaiko vapaaehtoinen järjestelmä. Ja live-valiokunnassa aikanaan tämä ehdotus hylättiin huhtikuussa 2013 ja pää- täysistunnossa kesäkuussa 2013 päätettiin palauttaa asian käsittelyn valiokuntaan ja neuvosto hyväksyi yleisen lähestymistavan huhtikuussa 2012 ja jäsenvaltiot ovat ottaneet vastavalaisia järjestelmiä käyttöön ja komissio on myöskin muovannut oman pilotti, tai on muovattu pilottihanke, jonka yhteisrahoituksessa on myöskin komissio mukana. Ja nyt kun tuomioistuimen päätös on olemassa, niin heräsi kysymys myöskin tämän päätöksen vaikutuksesta. Tänään me keskustelemme ensimmäistä kertaa tästä itse asiasta ja tässä yhteydessä varmaankin meidän kannattaisi kuulla esittelijän alustus, kollega Kirkhopin alustus. Sen jälkeen puheenvuoro siirretään neuvostolle ja komissiolle ja sitten yleiskeskusteluun. Mutta Timothy, sinä saat ensimmäisenä puheenvuoron. Ole hyvä. Uh, Kiitos. Olen hyvin iloinen siitä, että meillä on tänään tilaisuus keskustella EU-PNR direktiivistä ja siitä, miten tämä prosessi etenee. Niin kuin puheenjohtaja että tämä valiokunta pienellä enemmistöllä hylkäsi direktiivin ja täysistunto totesi, että asia tulee palauttaa valiokuntakäsittelyyn käsittelyyn ja tarkastella mahdollisia etenemismahdollisuuksia. Ää, ähm, aiemmissa tapauksissa ää, ähm, kun ensimmäinen valiokuntakäsittely kaatoi ehdotuksen, äh, jälkimmäinen sitä yleensä huomattavasti paransi vaikkakin kovan äh, työn ja tuskan kautta äh, yhteistyöllä. Nyt uusi parlamentti on kutsunut valiokuntaan ja myös täysistuntoon keskustelemaan aiheesta useita asiantuntijoita, paitsi Rob Wainwright, myös muita, kuten esimerkiksi terrorismin vastainen koordinaattori viime viikolla, samoin Jean-Paul Laporte, joka on terrorismin vastaisessa taistelussa YK korkea edustaja ja sitten tietenkin Cecilia Malmström, joka viime kaudella – varsin pitkään komissiossa hoiti tätä asiaa, kaksi ja puoli vuotta itse asiassa. Olen minäkin jo ollut tällä matkalla. Kaikki henkilöt, jotka ovat meille asiasta puhuneet, ovat korostaneet EU-PNR-järjestelmän välttämättömyyttä ja välineenä merkitystä terrorismin torjunnassa. Tässä voitaisiin kitkeä rikollisuutta ja terrorismia juuriltaan Euroopan unionissa ja saataisiin hyvin vankat säännöt yksilöiden oikeuksia suojelemaan samoin kuin kaikkein pahimpia rikoksia, joita nyt kohtaamme saataisiin paremmin torjuttua. PNR on jo osoittanut, että vaikkapa Syyrian ja Irakin matkustettaessa tietyt Euroopan unionin kansalaiset on löydetty, heidän reittinsä on tunnistettu ja näin muiden jäsenvaltioiden viranomaiset ovat saattaneet estää vastaavia matkoja, joiden tarkoitus on ollut vastaava. PNRn kautta on myös esimerkiksi löydetty henkilöitä, eh, jotka ovat eh, toteuttaneet eh, lasten hyväksikäyttöä. Jopa 12-vuotias lapsi on tätä kautta saatu pelastettua. Te jo tänä aamuna kuulitte tästä järkyttävästä vastenmielisestä rikollisuuden muodosta. Samoin PNRn kautta on löydetty huumausaineiden salakuljettajia, useita salakuljettajia heidän reittejään Karibian, Yhdysvaltain, Euroopan välillä. Ja itse asiassa vankeustuomioitakin on langetettu yhteensä 79 vuotta. Samoin PNR-tietoja on käytetty, kun on löydetty nigerialaisia naisia, jotka oli tuotu Ranskaan ja yhdistyneeseen kuningaskuntaan seksityöläisiksi. Ja samoin esimerkiksi mm, muitakin rikoksia. En kuitenkaan mene näihin yksityiskohtiin, koska varmaan haluatte, että puhun suhteellisen lyhyesti. Tässä nyt oli vain jokunen esimerkki siitä, minkälaisia tapauksia valvontaviranomaisemme kohtaavat päivittäin. Haluan kuitenkin tehdä selväksi, että en ole täällä teille tänään sanomassa, että PNR on ihme lääke äh, rikollisuuden torjunnassa. Haluan kuitenkin sanoa, että se on kyllä tärkeä palapelin palanen, äh, kun haluamme suojella niitä ihmisiä, joista vastuussa olemme, eli EU-kansalaisia. Äh, paitsi, PNR, paitsi laivanvalvontaviranomaiset, myös esimerkiksi lentoyhtiöt ovat Äh, todenneet, että PNR olisi äärimmäisen äh, merkittävä väline niillekin, kun ne haluavat tehdä parhaansa myös tietosuoja-alalla. Äh, tällä hetkellä lentoyhtiöillä on vaarana se, että ne joutuvat näitä tietoja antamaan jopa 28 eri viranomaiselle jopa samoissa jäsenvaltioissa. Ja tämä järjestelmä on hyvin, hyvin kömpelö ja aiheuttaa todellisen taakan lentoyhtiöillemme tällä hetkellä ja samoin säännöt eroavat eri jäsenvaltioissa, joten jäsenten tulisi muistaa se, että tällä hetkellä yli 15 ei-EU-maata, nekin pyytävät näitä tietoja lentoyhtiöiltä. Eli nyt tarvittaisiin kattavat puitteet, selkeät säännöt siitä, miten matkustaji, lentomatkustajien tietoja välitetään näiden selkeiden sääntöjen puitteissa ja että lentoyhtiöillä myös olisi selkeät mahdollisuudet kieltäytyä tietojen välittämisestä siinä tapauksessa, että tietosuoja ei toteudu. Tässä salissa on henkilöitä, jotka ovat kokeneet terrorismin omissa nahoissaan tietävät, mistä todella on kyse. Ja, Tämä on aika mustavalkoinen asia monien mielessä. Monet tulevat täältä, täällä maista, joissa heidän kansalaisoikeuksiaan on rikottu ja heitä painostettu. Minä, minä en todellakaan halua vähätellä näiden ihmisten perusteluja siitä, että tietoja tarvitaan ja niitä on välitettävä. Tällä hetkellä 15 jäsenvaltiota, Suomi, Ranska, Viro, Itävalta, Latvia, Ruotsi, Portugali, Espanja, Slovenia, Unkari, Bulgaria, Liettua ja yhdistynyt kuningaskunta ovat valmistelemassa tätä asiaa ja siksi meidän on saatava aikaan EU-säännöt, yhteiset standardit kautta EUn, mitä PNR-järjestelmään tulee. Näin nämä kurottaisiin umpeon valtava kuilu ja iso aukko, joka tällä hetkellä lainsäädännössä on. Jos näin ei tehdä, luodaan kaos ja lisäongelmia. Toki ihmiset toteavat, että tulisi ensin odottaa uutta tietosuoja ja tietojen säilytysdirektiiviä, mutta tässä saattaa mennä kovasti aikaa. Ja näin tällä välin näitä Äh, lentomatkustajien tietoja vaihdettaisiin vailla sääntöjä ja lukuisat rikolliset ja terroristit voisivat äh, hyödyntää jatkossakin näitä porsareikiä, joita järjestelmä edelleen tarjoaa. Ja mielestäni olisi hyvin vastuutonta meidän antaa tilanteen jatkua ennallaan. Tämä direktiivi äh, koskee siis vain Euroopan unionia, ei ulkopuolisia maita, ja siksi me voimme toteuttaa mitä korkeinta tietosuojan tasoa. Ja lopuksi puheenjohtaja, korostaisin vielä jäsenille täällä tänään, että haluan löytää kompromissin. Toivon, että tämä direktiivi saadaan muokattua sellaiseksi, että kaikki voimme sen hyväksyä. Minun oveni on aina auki. Tämän muut jäsenet varmasti tietävät aiemmasta kokemuksesta ja ne, jotka teistä haluavat kanssani yksityiskohtaisemmin asiasta keskustellaan muuallakin kuin täällä valiokunnassa. Olette tervetulleet. Me tarvitsemme EU-laajuiset yhteiset säännöt, jotta voimme saada äh, rikolliset kiinni tekevät vakavia rikoksia. Ja toivon, että saamme nyt aikaan järkevän, kunnollisen mm, tavan toimia ja yhteisen kompromissin. Kiitoksia. Kiitokset Timothy Kyllä sinä olit nyt todellakin antaumuksellisesti tässä asiassa mukaan. Ennen yleiskeskustelua puheenvuoro neuvoston edustajalle ja komissiolle. Neuvostosta on pyydetty kahta puheenvuoroa. No, onko tämä tarpeen? Eikö yksi riittäisi? Kollega Sandro Menicelli. Signor Presidente, sono Filippo Colombo, parlerò io. Minä niin, olen Colombo, minä puhun neuvoston nimissä. me Filippo Colombo Italian pysyvästä edustustosta. Haluaisin ennen kaikkea kiittää puheenjohtajavaltion nimissä tätä valiokuntaa tästä mahdollisuudesta keskustella yhdessä tästä ehdotuksesta. Ja kuten muistutitte, puheenjohtaja, neuvosto on jo löytänyt sopimuksen vuonna 2012 tästä ehdotuksesta. Ja vielä hiljattain poliittisella tasolla on vahvistettu, kuinka tärkeä tämä väline on. 30. elokuuta tänä vuonna pyydettiin kaikkia lainsäätäjiä tekemään sopimusasiasta ennen vuoden loppua. Ja kaikki työ, jota on viime aikoina tehty, erityisesti näistä ulkomaisista taistelijoista on ollut hyvin tärkeää, kuten puheenjohtaja mainitsi. Kuten esittelijäkin totesi, me pidämme tätä erittäin tärkeänä välineenä, jotta voidaan torjua vakavia rikollisia ilmiöitä ja terrorismia – ja me olemme päättäväisiä tekemään työtä parlamentin kanssa, jotta pääsemme nopeasti sopimukseen, jonka avulla voimme hyväksyä tämän välineen. Kaikki poliisiviranomaiset ovat vahvistaneet, että tämä on erittäin tärkeä väline, joka saattaisi hyvinkin vaikuttaa näiden vakavien ilmiöiden torjuntaan ja me varsin hyvin tiedämme, millaisia huolenaiheita monilla edustajilla on tässä valiokunnassa ja Euroopan parlamentissa yleisesti. Esimerkiksi kun ajatellaan yksityisyyttä, me uskomme, että meidän täytyy löytää yhteinen sopimus, jonka avulla voidaan hoitaa näitä huolenaiheita – ja toivottavasti me pystymme löytämään yhteisen ratkaisun mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Thank you. Hyvä, kiitoksia. Seuraavaksi komission puheenvuoro, mutta sitä ennen toteaisin, että 3. joulukuuta komissari Avramopoulos on tulossa meidän vieraaksemme ja toivoisimme, että silloin keskustellaan myöskin PNR-asiasta. Seuraavana puheenvuoro Victoria Anicille komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat. Saanen kiittää teitä siitä, että komissio saa lausua muutaman sanan tähän tärkeään aiheeseen liittyen. Me olemme erityisen iloisia juuri siitä, että keskustelu jatkuu tässä valiokunnassa. Mitä komission näkemykseen tulee, niin me kyllä tuemme sitä, mikä on perustana tälle PNR-ehdotukselle. Ja me tuemme tämän lainsäädäntöhankkeen ehdotuksen perusajatusta. Ja niin kuin komissaari Avramopoluskin kuulemistilaisuuden aikana tässä valiokunnassa totesi aiheeseen liittyen, niin tämä ehdotus, sitä täytyy, siihen täytyy paneutua kunnolla, huomioida ne periaatteet ja kriteerit, jotka löytyvät tuomioistuimen tietojen tallentamiseen liittyvistä päätöksestä. Yhtä lailla täytyy huomioida ne suuntaviivat, jotka perusoikeusvirasto on esittänyt, eli että PNR-tietoja käytettäessä täytyy suhteellisuusperiaatetta vaalia. Direktiivissä täytyy huomioida perusoikeuskirjaa ja sen sanomaa ja varmistaa, että se on myöskin tuomioistuimen tarkastelun alla vedenpitävä. Eli herra puheenjohtaja, komissio on valmis tekemään yhteistyötä lainsäätäjien kanssa. Me haluamme tukea teitä ehdotusta työstettäessä huomioiden tuomioistuimen aiheesta tekemää päätöstä ja varmistaen samalla, että toimenpiteet ovat suhteellisuuden periaatteen mukaisia, eli että ihmisten perusoikeuksia vaalitaan. Komission yksiköissä paraikaa katsotaan, millä tavalla tämä ehdotus suhteutuu näihin esille ottamiin kysymyksiin. Komissiossa tarkastelu on siis käytössä ja katsotaan, että miten esitettyihin tavoitteisiin suhteessa suhteellisuuden periaatteen vaalimiseen voitaisiin saavuttaa. Ja kuten tekin sanoitte, niin komissaari Avramopoulos osallistuu 3. joulukuuta Libevaliokunnan kokoukseen ja silloin hän tulee kertomaan teille konkreettisista ajatuksistaan tämän asian jatkokäsittelyn suhteen. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana varjoesittelijöiden puheenvuoroihin. Ainoastaan Axel ei halunnut käyttää, no kyllä, kyllä Akselkin haluaa sanoa jotain, mutta jäipä sitten jonon hänille. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Birgit Sipilä. Ole hyvä. Uh, Kiitos. Tänään haluaisin esittää joitain yleisiä huomioita asioista, jotka liittyvät paitsi PNR-kysymykseen myös muihin kysymyksiin. Muistan, että tämän aamuisen ja viime viikkoisen keskustelun Robert Wainwrightin, Europolin johtajan kanssa, mehän kuulimme, että parantamisen varaa on, jos asian nyt näin haluaa sanoa, mitä tulee tietojen liikkumiseen jäsenvaltioiden välillä, mutta myös jäsenvaltioiden eurooppalaisten virastojen välillä. Viime viikolla taisi olla, kun kuulimme, että toimet, joita käynnissä on rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi eivät toteudu yhtä hyvin kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikkia käytettävissä olevia menetelmiä tulisi kyllä toteuttaa yhtä lailla kaikissa jäsenvaltioissa, koska vain näin voidaan saada aikaan hyvää rintama rikollisuuden torjunnassa. Toinen asia. Olemme kuulleet unionin tuomioistuimen päätöksen tästä tietojen keruudirektiivistä. Minä en ole asianajaja tai juristi, mutta minua hiukan ärsyttää nyt se, että eurooppalainen direktiivi ei enää ole käytössä, koska ja tuomioistuin sanoi, että se ei ole Euroopan sääntöjen ja arvojen mukainen. Mutta kansalliset direktiivit, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin tuo yhteinen oli, edelleen ovat voimassa, vaikka kaikki jäsenvaltiomme tullessaan EUn jäseniksi sopivat samoista säännöistä ja arvoista. No, toista vielä etten juristi ole, mutta minun mielestäni tilanne on todella ärsyttävä. Timothy Kirkhope mainitsi, että monet jäsenvaltiot käyttävät EU-rahoitusta valmistellakseen PNR-järjestelmää, mutta jos jäsenvaltioiden ei tarvitse eurooppalaisia sääntöjä ja arvoja kunnioittaa, niin meidän täällä täytyy joka tapauksessa. Ja siksipä meidän täytyykin katsoa, että minkälainen vaikutus täällä tuomioistuimen päätöksellä on myös tuleviin PNR-toimiin. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja huolellisia. Sitten kun tässä nyt ehkä uutta mm, tietojen säilytysdirektiiviä, ja puhun siis direktiivistä, odotellaan, niin Timothy Kököp sanoi, että tämä saattaa kestää hyvinkin pitkään. Mutta olen pahoillani, ei tämä Euroopan parlamentista johdu tämä viive. Me olemme kyllä antaneet oman panoksemme, vaikka kantamme alussa olivat hyvin kaukana toisistaan. Jäsenvaltiot valtiot tässä viivyttelevät jäsenvaltiot eivät saa päätöstä aikaan. Eli jos jäsenvaltiot haluavat valmistella uusia toimia, mitä tietojen keräämiseen tulee, niin äh, ehdottakoon sitten yhteisiä standardeja. Ja tosiaan se, mitä äh, Rob Wainwrightilta kuultiin tällä, tänä aamuna ja viime viikolla, niin yhteiset säännöt paitsi asetuksessa myös direktiivissä eivät suinkaan ole taakka. Yhteisiä sääntöjä tarvitaan, jotta voidaan parantaa vastavuoroista tunnustusta ja hyväksyntää myös oikeusalalla ja lainvalvonta-alalla. Eli tarvitaan yhteisiä sääntöjä. Ja jos jäsenvaltiot haluavat nopean päätöksen, niin hoitakoon sitten oman tonttinsa kuntoon ensin. Tässä nyt yleisellä tasolla se, mitä halusin tässä vaiheessa keskustelua sanoa. Kiitos. Okay, next is, uh... Hyvä. Seuraavana Jan Albrecht. Very much, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myöskin esittelijälle siitä, että hän kertoi uusimmat tiedot tästä tilanteesta. Ensinnäkin olen pahoillani siitä, että meillä ei ole tätä EDPS kertomassa omasta kannastaan sen jälkeen, kun tuomio tehtiin tästä ehdotuksesta. Siitä olisi meille ollut apua ja ehkä seuraavalla kerralla tämä voitaisiin sitten järjestää. No, meidän on tärkeää ymmärtää, että kukaan ei vastusta parempaa tietojenvaihtoa poliisiviranomaisten välillä. Päinvastoin valtaosa ryhmistä on hyväksynyt tutkintamääräyksen. Sehän liittyy poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon, eli me haluamme parantaa järjestelmää. Ja erityisesti minä olen korostanut tämän asian tärkeyttä ja kiireellisyyttä, koska uskon, että tapauskohtainen tietojenvaihto ei toimi, ja kaikki esimerkit, jotka ovat minun tietooni tulleet, liittyivät siihen, että tietoa ei ole kunnolla siirretty eri viranomaisten välillä, jotta voitaisiin välttää ja torjua vakavia rajat ylittäviä rikoksia ja terroristihyökkäyksiä. Direktiiviehdotus ei liity tietojenvaihtoon, vaan tietojen säilyttämiseen. Ja tästä tuomioistuin antoi päätöksen ja on nyt hyvä, että komissio on tämän huomannut. Ja komission jäsen Avramopoulos myöskin on ottanut huomioon sen, että näin on tapahtunut, joten meidän täytyy nyt miettiä uusiksi lähestymistapaa liittyen matkustajatietojen keräämiseen. Ja meidän täytyy ensin miettiä tätä oikeudellista ympäristöä ja katsoa, mitä voidaan tehdä ja mitä pitäisi tehdä. Ja haluaisin lukea tässä tuomiosta nyt tämän keskeisen osan, joka on tämän suhteen hyvin tärkeä. Eli kohta 59 tuomiosta. Lisäksi, kun halutaan vaikuttaa vakavan rikollisuuden torjuntaan, tietojen säilyttämisen suhteen ei tarvita suhdetta tietoon, joka annetaan, ja sitten toisaalta on sitten uhka yleiselle turvallisuudelle, eikä tämä rajoitu pelkästään säilyttämiseen jo liittyen tiettyyn ajanjaksoon tai tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai tiettyihin henkilöihin, jotka todennäköisesti ovat jollain tavalla mukana vakavissa rikoksissa. Tai sitten toinen vaihtoehto henkilöt, jotka muista syistä saattavat vaikuttaa tietojen säilyttämisellä vakavien rikosten havaitsemiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Eli näin EU-tuomioistuin on nyt päättänyt. Tämä liittyy henkilötietojen säilyttämiseen myöskin matkustajatietojen osalta. Ja matkustajatietodirektiivi ei sovellu tällaisiin tapahtumiin, ei tiettyihin henkilöryhmiin tai maantieteelliseen alueeseen tai johonkin ajanjaksoon, vaan tässä tämä koskee kaikkia matkustajia, jotka tulevat EU-alueelta tai poistuvat EU-alueelta. Ja e- neuvosto haluaisi, että tämä koskee myöskin kaikkia, jotka lentävät EUn sisällä. Ja säilytyskausi olisi viisi vuotta, ja neuvoston kanta on siis tämä. Ja tuomion jälkeen en nyt näe, miten voitaisiin jatkaa niin kuin ennenkin. Ja komissio on tästä samaa mieltä, eli emme me voi jatkaa niin kuin aikaisemmin. Eli minä ehdottaisin, että niin kauan kuin komissio tarkastelee tilannetta, meidän pitäisi antaa heille mahdollisuus uudelleen miettiä lähestymistapaa, eikä vain edetä ehdotuksen suhteen, joka ei välttämättä ole näiden suositusten mukainen. Ja sitten omat tilanteemme. Me olemme esittäneet oikeudelliselle yksikölle kysymyksiä tästä tuomiosta huhtikuussa, eli meidän pitäisi odottaa, että he tulevat tänne selittelemään, selittämään lausuntonsa ja sitten arvioimme, kuinka paljon on vielä liikkumavaraa, kun mietitään tätä säilyttämiskysymystä. En siis vastusta tätä, minä todellakin kannatan sitä, että meidän oikeudelliset puitteet liittyen tietojen vaihtoon – poliisiviranomaisten välillä, joka on jo olemassa tällä hetkellä. Sitä en millään tavalla vastusta. Mutta tämä lisäsäilyttäminen, joka on pakollista tässä direktiivissä, se on nyt ongelma, ja emme voi jatkaa tässä ennen kuin arvioimme tuomioistuimen päätöstä. Okay, um, next. Hyvä. Niin, annan teille kyllä aika lailla aikaa, siis varjo esittelyllä, koska tämä on ensimmäinen käsittely. Timothy, sinä saat joka tapauksessa lopuksi vielä puheen aikaa. Yrittäkääpä se sitä kuitenkin asian hyvin lyhyesti ytimekkäästi. Seuraavana kuen varjoesittelijän Cornelian puheenvuoroon. Ole hyvä. Kiitokset. Niin, tässä nyt kierretään kehää, kuten nähtävissä on. Oikeastaan joka valiokunnassa keskustellaan tästä EUn PNR-järjestelmästä ja aina vaan päädytään samaan tilanteeseen. Eli Meillä on tuomioistuimen päätöspöydällä, jossa selkein sanakääntein todetaan, että tietojen tallentaminen direktiivin esittämällä tavalla ei ole yhdenmukainen unionin lainsäädännön kanssa. Siis tämä direktiivi on mitätön, eli tältä pohjalta emme mielestämme voi enää jatkaa. Jos katsotaan artikla 29 mukaista työryhmää, sano, se sanoi jo vuonna 2011, että sisällöllisestikään ei ole järkeä toimia täten, että otettaisiin EUn PNR-järjestelmä käyttöön. Ja työryhmässä laadittiin kriteerit, joiden mukaan vain ainoastaan tiedyt, tietyt tiedot, eivät siis kaikki, vaan tietyt tiedot voitaisiin kerätä ja tallentaa. Todettiin, että on vaalia perusoikeuskirjaa. Se on lähtökohta, jos tietoja lähdetään ylipäätään tallentamaan, sitten tapauskohtainen lähestymistapa ja sitten vielä tämä push lähestymistapa, eli tietojen saantioikeus. Eli jo vuonna 2011 tämä artikla 29 mukainen työryhmä totesi. Ja ihan hiljattain hyväksyttiin asiakirja, jossa selkeästi todetaan, että suhteellisuus perusperiaatteet pitää aina tarkastella, olipa kyseessä olemassa olevat toimenpiteet tai uudet toimenpiteet niitä laadittaessa. Ja nyt kysyisinkin teiltä, onko missään vaiheessa todellakin arvioitu sitä, miten nykyiset toimenpiteet toimivat. Ja jos tällainen arviointi on toteutettu, niin kysyisin neuvostolta ja komissiolta, että mitkä toimenpiteet eivät toimineet, eli missä puutteet ovat, millä saralla meidän täytyy vielä korjata tilannetta. Ja sitten toinen asia. Nämä arviointitulokset, saammeko me ne käyttöön vai ettekö ole arvioineet tilannetta laisinkaan? tämän tiedon haluaisin saada komissiolta ja neuvostolta. Ja aina uudestaan ja uudestaan todetaan, että jäsenvaltiotasolla näitä PNR-järjestelmiä kehitellään. Aina uudestaan tätä vain jauhetaan ja siksi pitäisi mukavasti lähteä harmonisoinnin tielle. Mutta ongelmana on se, että unionissa on tarjottu rahaa 50 miljoonaa tällaisten järjestelmien kehittämiseksi. Muistan, että oikein hyvin, että näin on tehty ilman sen kummempaa oikeusperustaa. Miljoonia pistetään jäsenvaltioiden käyttöön ja sitten pohditaan, että miten voitaisiin yhdenmukainen järjestelmä käyttöön. Sanotaan, että tällainen järjestelmä olisi tarpeellinen. Ja tämä ei kyllä ole oikein. Minä en missään nimessä halua osallistua tällaiseen. Ensin täytyy arvioida tilannetta, koska ilman sitä en voi tehdä, enkä halua tehdä yhtään mitään, riippumatta siitä, minkälaisesta PNR-järjestelmästä olisi kyse, olisi siinä mukana Kanada tai joku muu taho. Nyt täytyy ensinnäkin katsoa, mikä on tilanne, koska muuten tästä ei kyllä päästä yhtään minnekään. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten Sofine Feld, liberaalien koordinaattorina, ole hyvä. Kiitos, niin kuin monet aiemmista puhujista. Minäkin olen ärsyntynyt siitä, että tämä asia ylipäätään on esityslistalla. Me äänestimme ei viime vuonna. Mielestäni ehdotuksessa ei ole mitään uusia elementtejä, joiden perusteella asia voitaisiin palauttaa käsittelyyn. Mitä uutta tässä on? Ihan niin kuin Korneliakin sanoi, vuosi puolitoista vuotta sitten vain yksi jäsenvaltio oli ottanut käyttöön täysin toimivan PNR-järjestelmän. Yhdistynyt kuningaskunta nimittäin yhdelläkään muulla maalla tällaista ei ollut, mutta sen jälkeen kun komissio on rahoittanut kansallisten järjestelmien luomista, niin kuin Kornelia kohteliasti sanoi, niin jäsenvaltiot ovat muutkin lähteneet liikkeelle. Minä en kutsu tätä rahoittamiseksi, vaan lahjonnaksi. Nyt sitten havaitaan, että tarvitaankin direktiiviä, koska on syytä harmonisoida, kun on niin paljon näitä kansallisia järjestelmiä. Tämä on törkeä tapa tehdä politiikkaa. Enkä minä tätä kyllä kansalaisille osaa selittää mitenkään kauniisti on myönnetty, että jäsenvaltiot, jotka rahoitusta ovat saaneet, ovat valinneet kyseenalaisen oikeusperustan PNR-päätöksille. Ja minä tässä itse asiassa odotan edelleen komissiolta tietoa, jota olen pyytänyt tarkoista yksityiskohdista tämän rahoituksen suhteen. Maakohtaisesti haluan saada arvionne, mutta tähän päivään mennessä tätä tietoa en komissiolta ole saanut. sitten kun esitetään perusteluja EU-laajuiselle direktiiville, mikään ei tosiaankaan estä jäsenvaltioita perustamasta kansallisia järjestelmiä, Ne tekevät niin, voivat tehdä niin, voivat vaihtaa tietoja. Miksi ihmeessä tarvitaan EU-direktiivi? Jos meillä on EU-direktiivi, niin jäsenvaltiot, jotka ehkä eivät haluaisi omia PNR-järjestelmiä, velvoitetaan järjestelmä ottamaan käyttöön. Ja kiinnittäisin kyllä kollegojen huomioon siihen, että Alankomaiden parlamentti meidän oikeusministerimme ehdotuksen kansallisesta PNR-tiedonkeruusta kaatoi. Parlamentti kaatoi ehdotuksen valtavalla enemmistöllä itse asiassa tätä tietoa tai tietoa on kerätty parlamentin selän takana ilman oikeusperustaa jo vuosien ajan, mutta se on ihan toinen juttu. Eli kyllä tämä kuuluu läheisyysperiaatteen allaan. Enkä ymmärrä, miksi meidän tulisi luoda nyt velvoite jäsenvaltioille – heijastanut sitä, mitä muun muassa Jan Albrecht sanoi ja muutkin. Kun nyt sitten niin monia kansallisia järjestelmiä on, niin todennäköisesti ei on pakko harmonisoida nämä joka tapauksessa keskenään, mutta minun mielestäni meidät on nyt huijattu etenemään tässä asiassa, semminkin kun direktiivin perustelu näyttää olevan joka muuttuva liittyen vähän siitä, mistä päin tulee. Välillä se on terrorismin torjunta, välillä seksuaalisen hyväksikäytön torjunta. Sitten palataan taas äh, terrorismiin, jihadistit kun lähtevät Syyriaan ja aina vähän sen mukaan, mistä tuuli puhaltaa. Minä haluaisin tietää, mistä tässä nyt todella on kyse. Tämä uusin perustelu, että näitä jihadisteja, jotka Syyriaan lähtevät, löydettäisiin PNR-tietojen pohjalta ei mielestäni ole kovinkaan vankka perustelu, sillä vaikka parlamentti piankin hyväksyisi, tai hyväksyisi EU-direktiivin, se pitäisi täytäntöönpana jäsenvaltioissa, ja se nyt tuleeko tapauksessa kestämään pitkään. Muistuttaisin kollegoja, jotka aiemmin eivät ehkä olleet täällä siitä, kun tuota tietojen säilyttämisdirektiiviä käsiteltiin. Meidät pakotettiin hoitamaan asiaa äärimmäisen kiireisesti kolmessa kuukaudessa, kun piti torjua terrorismia ja torjua rikollisuutta. Vuosia myöhemmin näemme, etteivät jäsenvaltiot vieläkään ole täytäntöönpanneet päätöstä, eli ehkä pääsiä ei kuitenkaan ollut ihan niin kiireinen kuin mitä meille uskoteltiin. Olen tästä täysin samaa mieltä muiden puhujien kanssa. Jos asia todella on aidosti kiireellinen, sanoisin jäsenvaltioille, että ryhdistäytykää, hyväksykää tietosuojadirektiivi, jos vakavissanne olette tietosuojan suhteen. Tosin tätä kyllä epäilen, minun luottamukseni alkaa olla jo aika vähissä. Esittelijä Kirkhope sanoi, että tämä ei ole realistista. Kyllä, herra Kirkhope, kyse on poliittisesta tahdosta. Jos jäsenvaltiot tähtävät tietosuojaa, määräyksiä, niin voivat hyvinkin nopeasti niistä päättää. Ovat tehneet muissa asioissa näin. Jos ne haluavat tietosuojaa, voivat hoitaa hommat. Parlamentti on näyttänyt esimerkkejä mikäistä jäsenvaltioita toimimasta Niin, juu, yksi asia vielä. Yeah, fine. I'd like to... No niin, ihan nopeasti. Minä haluaisin nyt esittää omat kommenttini tässä. Mm, tarve tähän päivään mennessä en ole nähnyt todellisia todisteita, aitoja todisteita järjestelmän tarpeellisuudesta tai välttämättömyydestä. Kyllä minä uskon, että se ihan hyödyllinen on, mutta mielestäni tässä kyllä täytyisi todistaa, että se on välttämätön näihin eri tarpeisiin. Ja kyllä se varmaan ihan, ihan hyödyllinen voi olla vaikkapa huumausaineiden tai ihmisten salakuljettamista estämään, mutta ei ole kuitenkaan tätä itse asiassa todistettu. Emme ole missään vaiheessa nähneet mitään muuta kuin ö, pieniä perustelun palasia, jotka eivät todellakaan ole olleet mitenkään vakuuttavia. Ja minulla on kyllä sellainen vaikutelma, että laivavalvonta ja turvallisuusviranomaisilla nämä on pääsy näihin tietoihin. Ei ole mitään syytä, miksei olisi. Eivät vaan jaa näitä tietoja ja se on toinen juttu. Juu, lopettelen tässä puheenjohtajaa, mutta kerrankin haluaisin nyt puhua suuni puhtaaksi. Mm. Ja tämä on ihan periaatekysymys. Herra Kirkland sanoi, että hän ymmärtää kyllä, että tähän liittyy tiettyjä ongelmiakin, koska joissain maissa hallitukset ovat saaneet hyvinkin rankasti valvoa kansalaisiaan aiemmin. Näin ei ole enää, mutta ainakin yksi maa käyttää terrorismin vastaista taistelua toimittajien kiusaamiseksi, joten olkaamme nyt hyvin varovaisia sen suhteen, mitä hyväksymme. Ähm, Jotta olisimme reiluja, niin Axel saa yhtä paljon puheaikaa kuin kaikki muutkin varjo esittelijät, mutta muiden pitää puhua sitten hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja toivon, että Timothyllakin on riittävästi aikaa vastauksiaan varten. Mutta kyse on keskustelusta ensimmäinen PNRn liittyen, joten toivoisin ymmärtämystänne. Axel, sinä saat yhtä paljon puheaikaa kuin muutkin varjoesittelijät, joten ole huolet ja ole hyvä. Arbeit der Strafverfolgungs... Lainvalvontaviranomaisten työtä hankaloitetaan, jos heille ei anneta mahdollisuutta tietojen analysointia varten. Uuden aikaiseen järjestelmään kuuluu myöskin se, että tietoanalyysi tuloksia käytetään hyväksi ja kaikkia rikollisia ei saada antaa liikkua autolla, mutta viranomaiset juoksevat perässä. Ei se näin voi mennä. Eli tällä hetkellä ollaan törmätty tietynlaisiin toiminnan rajoihin. Eli rikosoikeudellisella puolella ja lainvalvontapuolella olemme tyrmänneet toiminnan rajoihin. Eli nyt oikeastaan näyttää siltä, että lainvalvontatoiminta ei voi enää toteutua valtion toimesta, koska tietyt tiedot jäävät saamatta. Ja tästäpä syystä lainsäätäjänämme meidän on varmistettava, että saavutetaan tasapaino, eli että lainvalvontaviranomaiset saavat riittävästi tarpeellisia tietoja käyttöönsä samalla vaalien myöskin ihmisten oikeuksia. Mutta se edellyttää toimia. Järjestäytynyt rekullisuus, terrorismi, ääriliikkeet – ne ovat kaikki nostaneet päätään viime aikoina ja me vain keskustelemme täällä siitä, että miten asiat voitaisiin hoitaa suhteellisuusperiaatetta noudattaen kuntoon. Eli oikeastaan rikolliset hyötyvät siitä, ettei me pääse tästä eteenpäin. Ja tässä on oikeastaan tarjolla vain kaksi mahdollisuutta. Eli vastutetaan tietojen keräämistä, eli me emme pääse eteenpäin lainvalvontapuolella tai sitten, mikä olisi järkevämpää, niin annamme mahdollisuuden tietojen käyttöön ja näin meillä olisi valvontainstrumentit käytössämme tai se varmuus siitä, että ihmisten oikeuksia voidaan vaalia. Eli että voidaan taistella väärinkäytöksiä vastaan, jota aina perään kuulutamme. Ja näin voimme varmistaa myöskin suhteellisuuden periaatteen noudattamista. Tässä voidaan käyttää erilaisia valvontajärjestelmiä, päätöksiä tietojen poistamisesta, tietojen tallentamisajoistakin voidaan sopia minä uskon, että sillä saralla voidaan päätöksiä tehdä ja päästä näin eteenpäin. Mutta tässä yhteydessä kyse on myöskin tietojen tallentamisesta. Ja saanen uudemman kerran muistuttaa, että jos me emme saa näitä tietoja käyttöön lainvalvontapuolella, niin silloin oikeastaan luovumme siitä toimintamahdollisuudesta, joka valtiolla on. Ja tuomioistuinhan ei sanonut, etteikö näitä tietoja, joita on tallennettu, voida käyttää, vaan niitä voidaan käyttää, mikäli varmistetaan tietojen käytön perusteellisuus. Ja mitä tulee lentomatkustajiin liittyvät tiedot, niin Britten saarilta ja Yhdysvalloista ja muualta olemme nähneet että kyllä näitäkin voidaan menestyksekkäästi ja tuloksellisesti käyttää hyväksi. Eli näitä tietoja on myöskin käytettävä tietoja analysoitaessa. Eli meidän ei tulisi heti kättelyssä sulkea näiden tietojen käyttö pois, vaan meidän täytyy vain varmistaa niiden käytön, turvallinen käyttö. Ja jos tätä ei voida hyväksyä, niin se tarkoittaa sitä, että meillä ei olisi eurooppalaista sääntelyä ja näin jäsenvaltiot itse lähtevät kehittelemään jotain, koska me emme täällä saaneet mitään eurooppalaista järjestelmää aikaiseksi. Ja jos jäsenvaltiot toimivat yksin, niin silloin tietenkin saavat myöskin tukivaroja käyttöönsä. Ja tietosuoja-aspekti ei ole minkäänlainen ehto sille, että tällä saralla voitaisiin toimia, sillä tietosuojan kautta halutaan varmistaa lainausmerkissä vain ja ainoastaan se, että tietoja käytetään vain ja ainoastaan siihen tarkoituksen, johon ne on tarkoitettu. Joten meidän täytyy vain jollakin tavalla varmistaa, että näitä tietoja voidaan käyttää, sillä jäsenvaltiot voivat käyttää näitä toimimahdollisuuksia hyväksi, jos me emme mitään eurooppalaista järjestelmää luo. Me tarvitsemme rikollisuuden vastaisessa taistelussa ponnekkaampaa toimintaa. Se edellyttää meidän toimiamme täällä, mutta meidän täytyy huomioida suhteellisuusperiaate ja katsoa, mitkä toimet ovat tarpeen ja mitkä ei. Kiitoksia. Kiitoksia Axel. Paljon kiitoksia, Axel. Nyt meillä on seuraavanlainen ongelma. Haluaisin tietenkin antaa Timotille mahdollisuuden vielä kommentoida asioita ja kertoa myöskin Mars-järjestyksestä. Mutta kolmas joulukuuta meillä on vieraanamme vielä komission jäsen Afra Muopulus ja hän voi silloin varmaan kertoa, miksi tätä asiaa ylipäätään käsitellään. Tätähän kollega Inet Feld kysyi. Mutta puoli yhdeltä meidän täytyy lopettaa. Ehkä muutama minuutti lisäaikaa tulkilta vielä saadaan, mutta puheenvuoropyyntöjä on vielä kuusi kappaletta, joten ehkäpä joku luopuu puheajastaan Anna ja Carlos, kiitokset. Niin varjoesittelijät ovat jo käyttäneet ryhmäni puolesta puheaikaa, joten no, hyvä kollega Tomacis Seuraavan Olkaa hyvä. Siis puoli minuuttia. Turvallisuutta ei voi unohtaa. Meidän täytyy toimia lain mukaisesti ja mitä tulee matkustajatietoihin, paljon enemmän pitäisi ponnistella, jotta varmistetaan, että tiedot eivät joudu väärin käsiin. Kun meillä on rekisteritiedot, järjestelmä ja se toimii hyvin, niin silloin huumekauppa ja ihmiskauppa on vaikeampaa ja myöskään alaikäiset eivät voi matkustaa yksin niin kuin äsken, äskettäin on käynyt EU-sta Syyriaan. Teresa vielä, ole hyvä. Puoli minuuttia. Joo, kyllä sinäkin saat vielä puheenvuoron. Ole hyvä. Mr. Diaz de Mera, please go ahead. Edustaja Diaz de Mera, olkaa hyvä. Ja señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, auttaako tämä nyt teitä täällähän äh, jotkut ovat puhuneet puolesta toisesta äh, vastaan, niin äh, voisin ehkä nyt esittää ajatuksen siitä, miten tämä asia saatettaisiin ratkaista. Enkä tässä nyt salaa sitä, että minä tuen eurooppalaista PNR. Mutta meillä on siis nyt tuo tuomioistuimen päätös huhtikuun kahdeksannelta päivältä. Se tietenkin on huomioitava. Ja sitten sitten 25. huhtikuuta komission äänestys, valiokunnan äänestys, valiokunnan äänestys 30-25-5 äänin. Eli siis 30-25-5. Mitä me voimme nyt tehdä? Minun mielestäni tässä on vain kaksi vaihtoehtoa. Esittelijä Kirkhope voi esittelijänä jälleen esittää mietintöluonnoksensa ja jos hän mahdollisesti haluaa tehdä siihen tiettyjä muutoksia aiempaan ehdotukseen verrattuna ottaen huomioon tuomioistuimen päätöksen, niin sitten voitaisiin avata määräaikatarkistusta jättämiselle kollegoille ja toimittaisiin niin kuin aina. Toinen vaihtoehto olisi se, että komissio, joka kovasti asioita aina pohtii, mahdollisesti voisi asiaa pohtia tässäkin tapauksessa ja tehdä tiettyjä muutoksia ja me odottaisimme tuota uutta ehdotusta. Ja sitten kun sen saisimme, esittelijämme herra Kirkhoff hoitaisi esittelijänä asian niin kuin muutenkin. Voisiko herra Kirkhope tässä nyt lähipäivinä keskustella asiasta varjoesittelijöiden kanssa ja pohtia, miten kannattaa edetä asiassa. Ja sitten puheenjohtaja myös tämä aikataulukysymys. Meillä on tänään kokous, sitten Kirkhope tapaa varjoesittelijöitä. 3. joulukuuta tulee Dimitris Ramopoulos, komission jäsen, puhumaan meille erityisesti nyt äh, siitä, mikä on komission tilanne ja kanta tällä hetkellä tuon huhtikuun kahdeksannen päivän päätöksen jälkeen. Sitten Ranskan sisäministeri ja tai Saksan sisäministerikin aika varmasti tulevat tuolloin joulukuun alussa puhumaan meille eurooppalaisen PNRn tarpeesta ja juuri vaaroista, joita nämä niin kutsutut ulkomaiset taistelijat aiheuttavat. Ja sitten 11. joulukuuta oikeudellinen yksikkö esittelee meille oman lausuntonsa tuomioistuimen päätöksen suhteen. Joten puheenjohtaja, tässä mennään. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Eli tällä hetkellä meidän täytyy mm, ajatella tätä todellisuutta. Tämä on aika tiukka tilanne tällä hetkellä. Ja kun otetaan nyt huomioon tuo tuomioistuimen päätös, niin onhan tilanne aika selvä tämän lainsäädäntöpuolen suhteen. Ja teidän täytyy nyt puheenjohtaja johtaa tätä prosessia oman viisautenne perusteella. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos myöskin siitä, että otitte tämän menettelytapakysymyksen esille. Timothy, niin nyt sinulla on vaikea tehtävä edessäsi. Sinun ei tarvitse lähteä kommentoimaan kaikkia varjoesittelyiden esille ottamia asioita. Teresa, luovutko omasta puheajastasi? Teresa, pyydän ymmärtämystäsi. We don't, would it be okay to do that? Ow. Do you mind? Sopisiko sinulle, jos et käyttäisi tässä vaiheessa puheenvuoro laisinkaan? Korvaan tämän sinulle myöhemmin. Haluaisin antaa nyt Timothylle puheen vuoron ja toivottavasti tulkit antavat meille vielä muutaman lisäminuutin. Timothy, olipas hyvä. Uh, chairman, in the time we have now, and I... Niin puheenjohtaja, tässä ajassa en nyt halua pidättää tulkea tänne, niin siis esittelijänä tässä nyt en ehdi käsittelemään kaikkia näitä asioita. Eli otan yhteyttä varjoesittelijöihin Tämä koko sekä olisi hyvä ajatus, eli otan heihin yhteyttä tietty, tiettyjen asioiden puitteissa, jotka tulivat tänään esiin. Voimme ehkä käsitellä ne suoraan. Otan vielä pari asiaa kuitenkin esille. Täällä on tullut esiin uusia kannanottoja ja osittain vanhoja. Ja täytyy sanoa, että tilanne kehittyy. Tilanne on nyt hyvin erilainen kuin pari vuotta sitten. Uhat ja vaarat ovat paljon suurempia nyt ja Sofille sanoisin, että joka ikinen henkilö, joka täällä on ollut meitä aikaisemmin ja joka käsittelee asioita, tietää tarkkaan, mitä tapahtuu, kun ajatellaan rikollisuutta ja vaaroja ja riskejä. EUn matkustajarekisteritietojärjestelmä olisi erittäin hyödyllinen poliisiviranomaisille ja mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia. Itse olen lainsääntäjä, edustan tiettyä maata, mutta samalla täällä nyt puhutaan ainakin nyt kerran kukaan meistä ei ole itsekäs ja ajattele omia kansallisia tilanteita, vaan nyt katsotaan Euroopan kansalaisia yhtenä ryhmänä ja mietitään standardeja kaikille. Mielestäni on hiukan tekopyhää. Siinä en halua käyttää tätä sanaa, mutta käytän sitä nyt kuitenkin. Eli hiukan mielestäni on tekopyhää, että mitä tulee näihin tallentamiskysymyksiin, jotka tietysti ovat hyvin tärkeitä. Ja sitten kun ajatellaan perusoikeuskirjaa, johon Sofi viittasi hetki sitten, Meillä on samat korkeat standardit myöskin tässä, elleivät jopa korkeammat kuin mitä sovellamme sitten Europol-asetuksessa, jota nyt on käsitelty, ja sitten mitä on käsitelty rahanpesudirektiivin osalta. Siis herran aika, eihän kukaan nyt ota esiin samoja asioita kuin nyt tässä keskustelussa. Tässähän nyt pyydetään enemmän tietoja, yksityistietoja, ja tästä tietysti voi olla huolissaan, jos ajatellaan vaikka rahanpesudirektiiviä. Ei kukaan sen suhteen kysy näitä kysymyksiä, mutta tässä niitä kysytään. Ja nyt täytyy miettiä, miksi. Miksi meillä on tällaiset kahtalaiset standardit? Miksi ei tätä sovelleta? Siis tehdään sama sitten rahanpesudirektiivin osalta tai Europol-asetuksen osalta kuin tämän minun ehdotukseni osalta, jos nyt ollaan loogisia eikä tekopyhiä. Mielestäni tämä on kyllä aika ärsyttävää. Minä olen ollut hyvin avoin kaikille, olen tehnyt kaikkeni, jotta löydetään standardeja ja turvalausekkeita, joita tällä hetkellä on käytössä. Ja tietäen, että jos saadaan tämä tietosuoja tilanne selvitettyä, niin nämä turvalausekkeet ja säädökset tietysti sitten lisätään myöskin tähän direktiiviin. Muuta ei voida tehdä. Eli käsittää näitä asioita. Ehdotan, että etenemme. Olen kiitollinen näistä kommenteista, jotka liittyvät siihen, miten voitaisiin edetä. Otan ne huomioon. Mutta tällä välin, puheenjohtaja, minä pidän tätä erittäin tärkeänä. Olen käsitellyt tätä viisi ja puoli vuotta. Ja, no, Sofia ei tästä pidä, mutta monet hänen edistä ajamistaan asioista on otettu esityslistalle. Ja minä halusin vain yhden asian esityslistalle, tälle hiton asialistalle. Ja, ja niin, siis olen vakuuttunut siitä, että tämä on hyvä aloite. Ehkä Sofia ei tästä koskaan ole vakuuttunut, mutta hän ei voi vastustaa sitä, että minä halusin tämän esityslistalle, kun ajatellaan, mitä kaikkea hän on saanut esityslistalle. Ei jotkut niistä asioista olivat kyllä aika hankalia ymmärtää ylipäänsä. Eli, siis minä pidän tästä kiinni, teen parhaani, haluan löytää sellaisen muodon, joka vastaa kaikkien huolenaiheisiin ja olen kiitollinen tästä ajasta tänään. Kiitos. Kiitokset Timothy. Niin, flipping-sana tarkoittaa tällaista ärsyneellisyyden tilaa tai PNR-asia on varmaankin se ristiriitaisin, joka meillä on ollut ylipäätään pöydällä. Kiitokset koordinaattoreille ja kollegoille näistä kommenteista. Tästä ei kannata jatkaa nyt täällä enempää, sillä koordinaattori tekee esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa tästä asiasta, mutta oli hyvä käydä tätä keskustelua täällä nyt. Kiitokset tästä keskustelusta, kiitokset esittelijöille, kiitokset varjoesittelijöille.